Bien. Eh bien, nous allons... Euh, no niin. Ehkä voitaisiin yrittää aloitella. Ja nyt ensin puheenvuoron saavat tulkkimme tiedotusta varten, joka ei varmasti ole yllätys meille. No niin, olkaa hyvät kopit. täältä Suomen kopistakin ilmoitetaan normaali litania, että tänään ei ole mitään erityisiä lakkovaroituksia muuta kuin, että pitäydymme kokousajassa, kokous loppuun meidän osaltamme täsmälleen ilmoitetussa ajassa. Euh, niin, kiitos tulkeille, jotka ovat hankalassa jamassa, mutta voimme kuitenkin heidän ansiostaan tehdä työtä iltapäivälläkin. No niin, esityslistä mukaan meillä on luonnoksen käsittely aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet. Ja tässä puheenvuorossa on esittelijä Rouva Gesine. Olkaa hyvä. Ole hyvä, Gesine. Dank, lieber President Dominik. Äh, kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja Dominik. Mukava päästä ääneen. Äh, täällä varjoesittelijätkin ovat suurimmaksi osaksi äh, koolla. Me olemme heidän kanssaan keskustelleet pitkään ja Tämä on omaa sydäntäni lähellä tämä, tämä mietintö. Ja komissiota, komissiolle kuuluu nyt ihan hatunnosto, koska se on aika lailla vastannut sitä, mitä mekin olemme tässä ajaneet takaa muutamin pienin täsmennyksiä muutoksine. Ympäristövaliokunta on samalla, samalla linjoilla. Siellä on lausunnon tekijän kanssa olen tehnyt eh, tiivistä yhteis- yhteistyötä. Äh, <clears throat> hänenkään mielestään tässä ei ole juurikaan nokan koputtamista koko komission ehdotukseen. No niin, tämä sitten äh, näistä yleisistä kommenteista. Sitten äh, muutama sana yks, yks, yksityiskohdista. <clears throat> Tämä on, on varmaan tehty kaikki englanniksi nämä paperit, mutta toivottavasti siitä on sitten saatu selko. Eh, muutama muutosesitys kuitenkin on sellainen, jotka, jotka ansaitsevat lähempää huomiota. <clears throat> Ensinnäkin kyse on siis siitä, on eh, sellaisia eh, maita, että, jotka sellaiset maat, joissa ei satami ole, niin jäisivät koko tämän projektin ulkopuolelle. Itävalta tässä nyt tulee ensimmäisenä mieleen sitten sisä, erilliset säännöt sitten koskevat heidän sisävesisatamiansa. Ja toisekseen yleisesti ottaen meillähän on kansainvälistä merenkulkua sääntelemässä IMON, kansainvälisen merenkulkujärjestön säännöt, ja mutta täytyy todeta, että tämä että kaikki Marpolin äh, alaiset äh, yleissopimuksen alaiset seikat olisivat automaattisesti ympäristöystävällisiä, mutta näin ei suinkaan ole asianlaita. Äh, esimerkiksi sen määräyksiä sieltä, miten niin esimerkiksi vaikka nämä tankinjämät puurataan pois ja muuta. Me eurooppalaisina pystymme näihin tietenkin vaikuttamaan. Esimerkiksi jokien osalta meillä on jo valmiiksi paljon tiukemmat säännöt siitä, mitä, mikä sopii ja mikä ei passaa kuin kansainvälisesti konsana ähm, merillä. Äh, äh, tietysti varjoesittelijät ja ympäristövaliokunta ovat tietenkin äh, tässä huomanneet, että yritän sieltä komissiolta patistaa vähän jämäkämpää otetta Marpol-sopimuksen uusimiseen. Eli tämä se oli se ensimmäinen kohta. Sitten tämä kolmas, toinen kohta, Fishing for Litter Eli siis tämä tällainen saaliksi päätyvä ja saaliksi tullut ja jätteeksi päätyvä tavara ja sen hävittäminen. Meillä ainakin Saksassa on sellaiset, esimerkiksi kalastusalukset lähtevät sitten merille, merelle, ulkomerelle, merelle kalastamaan ja sitten saavat saaliksi kaikenlaista roinaa. Niin sitten tietysti tuovat ne satamaan, mutta jos se siitä sitten vielä joutuvat maksamaan, niin se nyt kääntyy kyllä itseään vastaan, ei kukaan ja semmoisen lähde. Sitten tietysti tämä määrä, määräiset rajoitukset riippuen sat, sata, satamien vastaanottokyvystä, jos se halutaan tällä sataprosenttisesti tämä indirect feed. Ja jos ajatellaan sitten sitä, että laiva purkaa kaiken jätteensä siinä, se on tietysti aika sinänsä yksinkertainen ratkaisu, se maksavat sen könttäsumman sitten, mutta siitä todellakin ei välttämättä sitten kannusta tuomaan rantaan niin asti niin sitä jätettä, mikä mukaan tarttuu. Siellä kaikenlaista erilaista, erilaista jätettä, jätetavaraa, jopa myrkyllistä tai muuta irtotavaraa. Eli täytyy sanoa, että 100 prosenttia on jo maksettu sitten könttäsummana, niin sitten voi toimia miten tahtoo. Si- siinä on vielä porsareikä. Sitten mielestäni, on, äh, mitä komissio on ehdottanut ja, ja neuvostokin näyttää olevan sillä äh, kannalta, on se, että sitten mitä tapahtuu, kun lähtee viimeisestä EU-satamasta mm, äh, merelle mutta entä sitten, jos se onkin pikkusatama, joka, jossa ei ole välttämättä sitten ole näitä vastaanottokapasiteetteja, ja sitten jos seuraavassa onkin sitten, seuraavaksi onkin vastassa iso satama, jossa on kaikki pelit ja vehkeet viimeisen päälle, niin se olisi tietysti loogisempaa jätteet purkaa sinne kuin tähän pikkusatamaan. Joka tapauksessa, kunhan jäte päätyy maihin eikä, eikä merenpohjaan jos ajatellaan sitten, että kun eu lähdetään, lähdetään äh, EUn vesiltä pois, niin ne ovat sitten ihan poikkeustapauksia tietysti. Ja sitten yksi tärkeä seikka vielä, minä tuolla äh, kesälomalla äh, olen käynyt muutamissa satamissa, nähnyt miltä siellä näyttää. Ei kaikissa satamissa ole ollenkaan samanlaiset ja vastaavanlaiset toisiaan vastaavat fasiliteetit ottaa näitä, tätä jätettä vastaan. Pienissä satamissa tietysti tilanne on haastavampi kuin isoissa. Siellä ovat suuret automatisoidut säiliöt ja muut, jonne sitten laivat voivat helposti jätteensä purkaa. Toisessa sitten ei ole yksinkertaisesti rahaa eikä tilaa näitä järjestelyjä tehdä. Ja sitten tietysti varustajalle on tärkeää että jos äh, siellä monissa laivoissa erotellaan jäte jo ennen maihin tuloa, eli sanotaan tässä olla ku, äh, ku, kuutioita, niin sitä sitten velotetaan, jos yhdessä yksi, yksi laiva on äh, laitellut jätteensä kauniisti ja toinen toisen kuutiossa on mitä tahansa, niin se on tietysti periaatteessa eri, eri arvoista. Entä sitten tällä tällaiset jätevedet, jossa on sitten näitä kaikkia organista merijätettä, niin se, ja sen laskeminen säiliöihin sitten on eri asia kuin sitten taas voimakkaasti saastuneen veden. Mutta jos monissa maissa, ei Belgiassa eikä Saksassa, mutta voidaan laskea tällainen organista jätettä sisältävä jätevesi mereen. Se saattaa se vastaavasti sitoa sieltä kaikkia muita äh, haitallisia aineita itsensä. Siinäkin on vielä tarkastelun varaa. Mutta kuten sanottu, on äh, antaa mutkaa matkassa, mutta eiköhän nämä loputkin mutkat vielä saada oikaistuksi ja pääsemme sitten tässä taas askeleen eteenpäin merten puhdistamiseksi. No niin, nyt jään sitten kuuntelemaan varjoesittelijöiden kommentteja. Ja sitten vielä kesätauon aikana tässä on erilaisia kokouksia teilläkin luvassa. Kiitoksia Rouva Maisner. Nyt kuunnellaan varjoesittelijöitä kansanpuolesta Lova Klyunna. Olkaa hyvä. Yes, uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Rauma Meissner tästä eh, työstä, mitä hän on tehnyt. Mielestäni hänen ehdotuksensa on hyvin tehokas ja siinä olemme hyvin pitkälti samaa mieltä, eli kiitän tästä. Aiemmassa keskustelussa tässä puhuimme jo näillä samoilla linjoilla ja tämä ehdotus on hyvin tervetullut. Joita, joistakin tarkistuksista vielä tässä 20 niistä voita, niiden osalta voidaan päästä varmasti eteenpäin. Nämä ovat myönteisiä ehdotuksia. Tässä tunnustetaan, että kaikki laivat, niiden ei kaikkia tarvitse välttämättä tuoda äh, sataman, jos ne kuuluvat menevät ovat Euroopan unionin ulkopuolella. Ja tämä on hyvä ehdotus minun mielestäni. Se on järkevä ja se on tehokas ja kyllä pitäisi myöskin pystyä toimimaan EUn ulkopuolella ilman, että on näitä jätteitä tuottanut. Tämä on joillekin maille, maille tärkeää, sellaisille maille, jotka ovat tuolla äh, periferiassa erityisesti tuolla laita-alueilla. Tämä on eh, tehokas sitten tällaiset pienet satamat, joissa on hyvin vähän liikennettä, on hyvä, että niiden osalta katsotaan, että jos ne saavat hyvin vähän liikennettä, niin ne saavat poikkeuslupia joistakin vaatimuksista. Ja tarkastusehdotuksessa tai tarkistuksessa 16 käsitellään tätä. Ja tässä pitää olla selkeät ohjeet tietysti ja on hyvä, että tämä asia käsitellään, vaikka tämä onkin hyvin yksityiskohtainen, koska on olemassa paljon pieniä satamia. Ja tämä ei olisi oikea suhtainen, jos niiltä vaadittaisiin samoja sääntöjä kuin muilta. Sitten tämä kalastuslaitteisto ja verkot. Hyvä, että niitäkin on käsitelty tässä mietinnössä on tärkeää, että emme rohkaise sitä, että tällaisia passiivisesti kalastettuja laitteistoja tuotaisiin, tai että kalastajat eivät rahallisesti olisi, olisi vastuussa, vaan olisi tietyt rahoitusmekanismit, jotka takaisivat sen, että nämä laitteistot tuodaan sitten ää, satamaan myöskin ja me emme halua todellakaan, että niitä, niitä heitetään mereen. Sitten on hyvä, että tässä on ehdotettu myöskin erilaisia maksuja, mikäli, mikäli näitä sääntöjä rikotaan. Se on erittäin tärkeä myöskin rannikkokuljetusten osalta erityisesti. Tämä on hyvä ja sitten me käsittelemme sitä kohtaa 24. Tämä satala olla liian rajoittava, kun tässä viitataan näihin pieniin aluksiin ja niiden vaatimuksiin. No sitten tämä epäsuora maksu. Mielestäni tämäkin on hyvä. Eh, hyvä tietysti halutaan kannustaa siihen, että ei heitetä roskaa ja jätettä veteen mutta tämä pitää olla tietysti kohtuullinen kustannus satamallekin, ja me haluamme tietysti, että tässä on kannustimia aluksille niin, että ne toteuttavat näitä sääntöjä tai noudattavat näitä sääntöjä, mutta artiklassa 5 voisi olla jonkun verran vielä tilaa yhteistyölle satamien välillä. Sitä voitaisiin, sitä voitaisiin vielä keskustella ja katsotaan, että olemmeko tyytyväisiä näihin ehdotuksiin, joita on ehdotettu. Lisäksi ymmärtääkseni komissio valmistelee eh, tällaista sadan prosentin epäsuoraa maksua ilman minkäänlaisia eh, raja-arvoja tässä. En tiedä tämä nyt eh, olisi kiinnostavaa kuulla komissiolta, että mitä he tarkalleen ottaen aikovat ehdottaa, koska parlamenttina me emme vielä ole muotoilleet omaa kantaamme tästä juuri tästä nimenomaisesta asiasta. Sitten nämä riskit 90 tarkistukset, niitä pitäisi katsoa vielä ja pitää katsoa näitä vuotuisia sivusaaliita ja niiden osalta toimintaa ja sitä, että onko tässä riskinä sitä, että nämä tietyt ma- maatalous ja muut säännökset ylitetään. Tätä pitää ehkä pohtia vielä. Tässä on erilaisia määritelmiä ja pitää katsoa, että haluammeko sitten ehdottaa nyt toista määritelmää, joka on eri kuin tässä maataloutta koskevassa säädöksessä. Pitää katsoa, että me emme aiheuta hämmennystä tällä alalla. Lisäksi on hyvä, että on esitetty tämä tarkistus green shipping aloitteesta – ja on hyvä, että tässä noudatetaan IMOn suuntaviivoja. Nämä ovat selkeät suuntaviivat ja voidaan vähentää riskejä näin ollen. Ja tämän kokonaisuudessa haluaisin nyt vain kiittää edustaja Meissneria, että olemme päässeet tähän saakka. Näin, hänellä on tietysti kiireinen kesä, kun hän vierailee satamissa. Odotamme tietysti mielenkiinnolla sitten yksityiskohtia sieltä, sieltä ruohonjuuritasolta. Ja odotamme syyskuun varjositelijoiden kokousta. Ja varmasti pääsemme siellä sopimuksen, olen varma siitä. Ja tämä valiokunta pääsee sitten eteenpäin tämän lainsäädäntöehdotuksen osalta. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci. Kiitos Rova Kloon. SD Rova Grappini. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kovasti. Aivan aluksi haluaisin kiittää rouva esittelijä ja siineä se, mitä hän totesi, on erittäin tärkeää. Pohjana oli hyvä komission ehdotus. Ja oikeastaan kaikki olivat sitä samaa mieltä, siis kaikki varjoesittelijät. Se pitää paikkansa, että me varmasti olemme vielä tapaamaan asiantiimoilta. En aio mennä käydä läpi kaikkia tarkistuksia, joita kesin on tehnyt, ja olen kyllä samaa mieltä, mutta jos sopii, joitakin huomioita kuitenkin tekisin, jotka minun mielestäni voisivat ehkä ottaa mukaan neuvotteluihin – että saataisiin sitten kompromissiaikaan lopuksi. Totta kai minäkin teen vielä tarkistuksia. Mutta minä uskon, että meillä pitäisi olla vielä selvityksiä, mutta siis komission pitäisi ne selvitykset tehdä. Esimerkiksi meillä ei ole vielä määritelmää olemassa tälle vihreälle meriliikenteelle, green shippingille tai ympäristöystävälliselle kalastukselle. Minkä tyyppisistä aluksista on kyse, jotka voisivat sitten nauttia näistä ehdotusta eduista? Ainakin tämä on yksi minun ehdotuksistani, jotka aion vielä tehdä, vaikka muuten olen paljon samaa mieltä esittelijän kanssa. En tätä löytänyt tarkistuksista, mutta toivottavasti kompromissi olisi mahdollinen. Ja kun ajatellaan, kuinka paljon jätteistä syntyy saasteita, kun niitä Tonavaan ja Reiniin kaadetaan, niin totta kai ne tulevat sitten rantamille ja lopulta suistoalueelle ja mustaan mereen, ja ne vaikuttavat ekosysteemiin. Eli meidän pitäisi myös vielä laajentaa tekstiä ottamaan huomioon eh, myös väylät, koska ne päätyvät mereen kuitenkin. Haluan tämän mukaan otettavaksi, jotta voitaisiin välttyä pilantumiselta, mukaan lukien myös joet. Vielä yksi kysymys, joka on tullut esille. Miksi ei pitäisi sitten jätteiden volyymin mukaan maksaa? Ymmärrän kyllä, mitä esittelijä tästä sanoi ja mitä komissio on lausunut. Olisi kuitenkin hankalaa, että oikein oikeutettaisiin pienten määrienkin jättäminen mereen, mutta toivottavasti kesine voisi hyväksyä tarkistuksen, eli luokitella jotain jätteet, kun on kyse tiettyyn tyyppisistä tuotteista, jotka johtavat suurempaan määrään jätteitä, niin se olisi oma luokkaansa, ja sitten olisi toinen luokka, josta tulee vähemmän jätettä. Olisi hyvä luoda tällainen suora yhteys jätteiden volyymin ja sitten maksun välillä. Ja sitten vielä yksi ehdotus, joka vaikuttaisi tarpeelliselta, rekisteröintilomakkeet. Kun siinä on yksi sarake rekisterin jälkeen, niin siellä pitäisi olla jonkinlainen eurooppalainen luokitus olla, jäteluokka tai koodi. Olen tehnyt, käynyt keskusteluja tästä viranomaisten kanssa, jotka eivät sinällään vastustakaan. Eli olisi ehkä hyvä, että paitsi että olisi jätetyypin rinnalla myös jonkinlainen eurooppalainen luokitus omalla koodillaan jätettä varten. Tuskin siitä olisi mitään ongelmaa syntymässä, jos se pantaisi tähän vakiokaavakkeeseen kakkosliitteessä. Totta kai olen kovin tyytyväinen, kun on joitakin tarkistuksia, muun muassa tarkistus 10. Siinä sen kautta olet yrit, pyrkinyt vähän selittämään, mikä on tämä keittarin jäte. Mielestäni se on hyvä ajatus. Sitten 21 tarkistus miellyttänyt minua kovasti sekin. En sitä nyt lue kokonaisuudessaan. Halusin sen nyt ottaa esille vain. Ja 23 on hyvä tarkistus. Jos alusta käytetään lähimeren kulussa, niin sitten maksu voidaan leikata. Siellä on paljon muitakin tarkistuksia, joista olen samaa mieltä. 22 muun muassa. Siinä puhutaan jätteiden vaarallisuudesta. Hyvä juttu minun mielestäni sekin. Ja, ja siitä olen samaa mieltä. Kahdeksan artikla ja 24 tarkistus puolestaan. Siellä on lisäys. Halutaisin, että komissio ottaisi huomioon tiettyjä ehtoja, jotta voitaisiin viitosliitettä noudattaa Marpol yleissopimuksessa. Ja sitten lopuksi vielä täsmentäisin sen verran, että olen sitä mieltä, että kun ensi kerralla me tapaamme varoesittelijöiden kesken, niin tämä määräaika 2020, jota komissio on esittänyt, on liian likellä. Nyt ollaan jo vuoden 2018 puolessa välissä. Siksi minä ehdottaisinkin ja sen teen nyt, että pannaan 21 määräajaksi. Ei, hyvä, ei ole hyvä panna sinne määräaikoja, jotka eivät toteudu kuitenkaan käytännössä. Siinä joudutaan sitten pakottamaan jotkut jäsenvaltiot toimimaan liian nopeasti, kun ne pelkäävät sitten, että ei määräaikaa ei sitten noudatettaisi. Tässä se, mikä minä halusin sanoa. Kiitos vielä esittelijöille ja kaikille varjoesittelijöille. Toivottavasti komission näistä erotuksesta saada vielä Merci beaucoup, Kiitoksia, Rova Grappini. Herra Van Dalen, olkaa hyvä. Eh, hartelijk dank, eh, mevrouw de voorzitter. Ik denk dat we allemaal... Kiitos, puheenjohtaja. Ja kaikki ovat kovin innoissaan tästä ehdotuksesta. Varmaankin, koska siitä on selkeää hyötyä ympäristölle ja luonnolle. Siinä on paljon rakennusaineita kestävän kehityksen taloon. Äh, <clears throat> mutta kuitenkin tässä on lähdettävä äh, alusta, asti, alusta liikkeellä pakkausmateriaalista. Pakkausmateriaaleja tulee selvästi vähentää. Äh, pakkaukset ovat aivan ylimitoitettuja nykyaikana, kun pitäisi kysyä sieltähän olisiko muitakin vaihtoehtoja. Samalla, samalla sivulla ollaan monen pääasian osalta. Kalastusvaliokunta äänesti tästä ehdotuksesta mm, tänä aamuna. Tämä koko hanke, tai se, että missä kalastajat käyvät merellä, eivät suinkaan pyydystämässä kalaa, vaan jätettä verkkoihinsa, pohja trooleihinsa erityisesti. Se on tietysti hiukan suspektia ja siitä voidaan vielä puhua. Tiedän, että kala, kalastusvaliokunnassa ää, kylläkin ää, kiinnitetään nimenomaan tähän omituisuuteen huomiota. <clears throat> Ensinnäkin tässä haluan kommentoida muutamia ää, oheisongelmia täytäntöönpano esimerkiksi, joka on, on osoittautunut vaikeaksi monena mullakin saralla unionissa. Sääntöjä tulee tulimalla, mutta niiden täytäntöönpano jää hiukan vajavaiseksi. Meidän on tietysti tässä käännettävä katse jäsenmaiden puoleen. Kenties Euroopan meriturvallisuusvirasto on, on tässä – ikään kuin ruorissa osittain. Jäsenmaat kuitenkin ovat avainasemassa. Sisävesiliikenteestä on puhuttu minun maassani Alankomaissa on mittava verkosto jätteen keräämiseksi ja talteenottamiseksi. Se on erinomainen järjestelmä toimii kuin rasvattu ja se voidaan ihan leikata ja liimata periaatteella siirtää muihinkin jäsenmaihin. Eli, niin, eli tehdään todellakin voitavamme ja vedotaan jäsenmaihin, jotta he ottaisivat vastuun kantaakseen. Pariisin sopimuksestahan tässä on koko ajan puhuttu, ympäristö mukaan lukien. Todistakoot äh, sanoin, äh, teoin eikä yksin sanoin äh, tämä tarkoitusperänsä. Sitten syrjäseutujen satamat, mitä niille tapahtuu? TE-verkoston mm, määritelmiä kannattaisi tässä käyttää hyväkseen. Tässä on muutos, 18 on tähän viitattukin ja se on ihan oikea tie. Ja sitten tämän, nämä epä, epäsuorat maksut, se on ongelmana muutamissa satamissa. Joskus on vaarana, että laivat äh, tuovat jätettä enemmän kuin mihin sataman, minkä prosessointiin sataman kapasiteetti riittää tälle 100 prosentin äh, maksulla. Että kannattaa nyt katsoa sitten, pitäisikö siinä olla kuin lisämaksu ja miettiä, että mihin se satamien käsittelykapasiteetti oikein riittää. ettei, ettei sitten satamalle koiru ihan kohtuutonta taakkaa tämän jätteen käsittelystä. Tähän suuntaan pitäisi näin, näin muutosesityksen mennä minun mielestäni puheenjohtaja. Esittelijä on tässä tehnyt aivan erinomaista työtä. Muutamia muutosesitystä tuloa, mutta hyvin vähän. Taylor, olkaa hyvä. Hey, thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Minä sanoisin Gesinle kiitokset mietin luonnoksen tekemisestä. Aika lupaava alku mielestäni. Oli kiva nähdä, että siellä oli monenlaisia jätelähteitä huomioitu mietinnöissä, kuten tunnustettiin myös, että pitäisi rohkaista jäsenvaltioita hyväksymään myös purkukieltoja. No sitten tämä lähimeren kulku, sekin on hyvä, että otettu mukaan, vaikka aika hankalaa ääntä englanniksi. Ja olisi kiva, että sekin olisi lopullisessa mietinnössä mukana. Totta kai olisi hyvä, että kaikki jäte olisi maksullista. Ei pelkästään krahtijätteisiin, vaarallisjätteisiin tai painolastijätteisiin tai pesurijätteisiin ja niin päin pois. Merellä ja tietenkin myös rannikko lähisyydessä. Ja sitten totta kai on hyvä, että on mietitty myös rahoitusratkaisuja, niin että olisi järjestelmä, joka tarjoaa kannustimia jätteen toimittamiselle – kuten myös sitten seuraamuksia, jos tarpeen. Tässä tarvitaan vahvaa yhdenmukaistamista kaikissa sen valtioissa. Ja me haluamme varmistaa, että tulee myös sitten seuraamuksia ja sääntöjen noudattamista niin, että voimme sitten pitää kiinni sitoumuksistamme meriympäristöön, monimuotoisuuteen, valtamerien tilaan ja Pariisiin. Ja sitten vielä lopuksi yksi kommentti. Aprikoin vain, olisiko niin että EMSA, mm, meriturvallisuusvirasto, voisi saada lisätoimivaltaa tässäkin asiassa. Eli kiitokset komission ehdotuksesta ja kiitokset lupaavasta mietintöluonnoksesta edustaja Meissnerille. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Herra Kramer sanoi puheenjohtaja. Ennen kuin rouva Gonzales saa puheenvuoron, niin Tervetuloa herra Kraverin tuoma ryhmä, 30 henkeä, joka jo istuu tuolla. He tulevat European Trading Center of Railways. Lämpimästi tervetuloa valiokuntaamme. Täällä puhutaan vähemmän nyt rautateistä, vaan enemmänkin merestä ja meriliikenteestä. Tervetuloa, että olette kuitenkin valiokuntaamme taputukset vielä päälle. No niin. Rova González, nyt on teidän vuoronne. Muchas gracias, presidenta. paljon kiitoksia puheenjohtaja ja minäkin haluaisin tervehtiä ryhmää ja sanoa, että aina kun puhutaan tästä aiheesta, niin tässä ryhmässä ollaan todella pystytty puolustamaan tätä asiaa ja, ja raiteasioita myöskin. Toivottavasti näin myös tulevaisuudessa. No sitten Meissner, haluaisin kiittää häntä tästä työstä. Tämä on erinomaista työtä. Ja mielestäni tässä on oikein kiinnostavia esityksiä. Ja suurin osa niistä ovat sellaisia, että me voimme tukea meidän ryhmästämme niitä. Tässä on ollut sellaisia elementtejä, jotka mielestäni on hieman vähän, niitä voitaisiin konkretisoida hieman enemmän. Ensinnäkin kun puhumme näistä pienistä satamista tai kaukaisista satamista, tässä luulisin, että ei välttämättä tarvii välttämättä mennä asioiden edelle ja sanoa, että komissio konkretisoi tämän asian, vaan me voisimme itse meidän työssämme pyrkiä konkretisoimaan nämä, eli se, että mitä tarko- tarkoitamme näillä pienillä ja kaukaisilla satamilla ja poikkeuksilla, joita ne saavat. Sitten eh, tämä lyhyt, nämä lyhyt, mat, lyhyt, lyhyet matkat ja operaatiot ja niiden saama alennettu maksu tai hinta. No tässä voitaisiin ehkä sanoa tarkemmin, että mitä tällä haluamme sanoa, mikä on lyhyt matka ja kuinka monta kilometriä tämä esimerkiksi voisi olla tai merimailia ja minkä tyyppisiä konkreettisia välineitä, kulkuvälineitä tässä käytetään. Näitä voitaisiin konkretisoida enemmän. Sitten muutama asia, jota mainittiin jo aikaisemminkin. Ensinnäkin luulenpa, että se, että pitää tietynlaiset, pitää olla tietynlaista koulutusta henkilökunnalle, eli koko henkilökunnalle satamissa, ei ainoastaan niille, jotka käsittelevät jätteitä, vaan kaikille niille työntekijöille, jotka ovat satamissa töissä, koska niihin voivat vaikuttaa nämä muutokset. Sitten toisekseen minusta olisi myönteistä, kun puhutaan näistä tarku- tarkistuskierroksista, eli tehdään tällaisia kaukotarkistuksia myöskin pyritään tekemään tehokkaasti. Ja sitten kun puhutaan sanktioista, niin voisimme tässä selventää sen, että miten esimerkiksi julkista terveydenhuoltoa ja, ja ympäristöä kohtaan koskevista rikkomuksista annetaan sanktioita. Haluaisin kiittää vielä kerran edustaja Meisneriä ja ja toivottaa kaikille oikein hyvää lamaa ja myöskin tulkeille oikein hyvää lomaa. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitos, Rova González. Rova Bilbao nyt te. Sí, gracias, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin ensin kiitän Gesine Meissneria tehdystä työstä. Niin, koska meillä nyt kalastusvaliokunnassa on tulossa lausunto, niin totesin vain, että siellä on myös vapaa-ajankalastus huomioitu ja aluksi siltä osin, mutta ei tässä saa kuitenkin ruveta kriminalisoimaan se, jos ajatellaan esimerkiksi verkkoja, joka saattaa olla myös mukana. Ja se, mikä tässä nyt eniten saastuttaa, on muovi maailman mittakaavassa, jotka varsin sitten myös tulevat alusten mukana – ja kuitenkin kalastusalukset tekevät jo paljon hyvää työtä niin, että pääsee eroon näistä jätteistä, joita syntyy. Todellakin meidän täytyy tehdä ero, kun on kyse jätteistä, jotka tulevat tarkoituksella, tai sitten ne, jotka puolestaan on kalastettu passiivisesti. Ehkä olisi hyvä edistää sellaisia toimenpiteitä, jotka tarvitsevat kannustimia näiden jätteiden keräämiseksi, jotka voitaisiin todellakin ehkä sitten passiivisesti kalastaa, mutta monesti kuitenkin kalastajat tekevät omaa työtään, ottavat tämän jätteen alukseensa. Ja sitten mitä tulee pieniin satamiin, niin uskon, että siinä täytyy korostaa sitä, että koska on jo kokemuksia tästäkin, että on jäteiden käsittelyohjelmia erilaisissa satamissa – ja voi olla tietenkin, niin, että kaikilla ei ole valmiuksia koonsa takia laatia omia suunnitelmia, mutta kuitenkin mahdollisuuksia on hoitaa se yhdessä muiden satamien kanssa, jotka ovat lähellä. Ja näin voidaan harjoittaa tätä suunnittelua jätteiden keräämiseksi. Sitten etäiset alueet. Olen tehnyt muutaman tarkistukseenkin kalastusvaliokunnassa. Ehkä siinä on hyvä kiinnittää huomiota myös syrjäisimpiin alueisiin – me uskomme, että siellä pitää erityisen rahoitustoimenpiteitä varata näitä satamia varten, koska niillä on omat tietyt vaikeutensa, jotta voivat käyttää näitä laitteita oikeassa paikoissaan. Ja varsinkin tässä aikataulussa monen kohdalla on kyse valtavasta matkailustakin yhtäältä ja toisaalta. Ja he ovat oikeastaan tulevan kehityksensä perustaneet nimenomaan kestävän kehityksen ympäristötoimiin, kierrätykseen esimerkiksi, kiertotalouteen etusijallaan. Ja varsinkin jos ajatellaan Kanarian saaria, niin ehkä pitäisi jotenkin tarjota erityistoimenpiteitä, että nämä toteutuisivat. Olen samaa mieltä, että meidän pitäisi mainita sisävesiliikennekin Totta kai sekin osallistuu tähän saastuttamiseen omalta osaltaan. Ja sitten mitä tulee täytäntöönpanon aikatauluun, niin minäkin kyllä uskon, että sitä tulee realistinen. Katsotaan, katsotaan nyt ensin, miten tämä voidaan hyväksyä. Ja sitten vielä lopuksi kommentti tietyt alueet, koska jos alueilla on toimivaltaa kerran, niin ne myös tekevät näitä konkreettisia suunnitelmia satamissaan – jätteiden käsittelyssä. Jätteiden käsittely ei onnistu kunnolla, ettei, ellei oteta huomioon myös paikallisia alueviranomaisia niiden toimivallassa, kun suunnitelmaa tehdään. Eli tältä pohjalta tehdään työtä täällä, mutta myös kalastusvaliokunnassa. Tarvitsemme hyvän mietinnön. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Bilbao. Kiitos, Rova Bilbao. Herra Finfarin Kamp, minuutti. Dank u zeer. Ik heb één opmerking. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Minulla on yksi kommentti ja yksi kysymys. Minä olin hieman hermostunut, kun puhuimme näistä pienistä aluksista ja pienistä satamista. Olen sitä mieltä, että tämä voisi olla riski. Tämä pieni, niin pieni on joskus tehokasta. Ja nyt minun kysymykseni olisi se, mitä sitten tulee kustannuksiin. Otetaan nyt esimerkkinä tässä merisatama, joka kuuluu tämän direktiivin soveltamisalaan, mutta on mahdollista, että joistakin syistä, jotka liittyvät matkailuun, he haluaisivat maksaa hinnan, jotta he saisivat enemmän laivoja. Espanjassa ja Portugalissa on monia tällaisia satamia, jotka ehkä haluaisivat toimia näin. Olisiko tämä sallittua ja miten tämä sitten laskettaisiin? Kiitos. Kiitoksia kovasta herra Finfantenka Ja nyt sitten vielä komissio. Todellakin huomaatte, kuinka paljon mielenkiintoa on Rova Kesinen Maisanin mietityä kohtaan. Kaikki kollegat tähtäävät vahvaan osallistumisen tässä valiokunnassa, koska emme halua, että vielä enemmän jätteitä on meressä, enemmän jätteitä kuin kalaa. Ja kuitenkin nyt näin näyttäisi käyvän. Eli jokainen on oman vastuunsa. Ja ne varsinkin, jotka saastuttavat. Rova Kopchetska, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää, teitä kaikkia – Sanoisinko siitä, että olette niin hyvin ymmärtäneet tämän ehdotuksen poliittisen tavoitteen ja myös sen, että meillä sama tavoitekin on, että saadaan aikaan puitteet, joiden myötä voidaan vaikuttavalla tavalla estää alusten aiheuttama saasuttaminen merillä Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. Muistuttaisin myös, että tämä ehdotus on osa kiertotalouspakettia. Ja sanoisin siitä syystä, että joku täällä viittasi myös muun tyyppiseen saastu, saast, jätteisiin, muoviin muun muassa, joka on yhä kasvava ongelma merialueilla ja komissio on aivan samaa mieltä tästä, että meidän täytyy puuttua nimenomaan lähteisiin lähtepaikoilla, mutta tämä säädös puolestaan käsittelee alusten synnyttämää jätettä. On erittäin tärkeää hyvä mielessä se, että tämän erityisen myötä mietitään, miten Euroopan oikeus- ja puitteita voitaisiin virtaviivaista mahdollisimman pitkälle kansallisten puitteiden kanssa, nimittäin vain niin me voimme myös sitten puuttua edes toisen seikkaan, jonka moni täällä otti esille, täytäntöönpanoon. Me tarvitsemme järjestelmän, joka on riittävän helppo soveltaa, koska sitten se voidaan myös täytäntöönpanna ja toimeenpanna. Sehän on totta kai tämän välillisen maksunkin ajan taustalla, jota olen esittäneet. On hauska kuulla, että useimmat teistä ovat hyväksyneet tämän periaatteen. Kun tästä on paljon käyty keskustelua, niin sitten tähän päädyimme tehokkaampana tapana rohkaista aluksia toimittaa jätteitä satamiin ei niin, että olisi jätteen määrän ja maksun välillä suora yhteys, vaan että olisi tällainen, että maksat aina ja näin sitten rohkaistaan tuomaan jätettä ja käyttämään sitä meriin. Kun nyt olen lukenut tämän esitellyn hyvän mietinnön ja kuunnellut teidän kommenttejen, niin minä jakaisin ne kahteen ryhmään. Ensinnäkin erinäiset kysymykset, jotka liittyvät mahdollisiin lisäyksiin komission ehdotukseen joko lisäykset koskien muun tyyppisiä jätteitä, painovesilasti tai sitten pesurit. Tältä osin on hyvä palauttaa mieleen, että tämä menee marpolia pidemmälle tai imoa pidemmälle. Ja siksi on syytä olla varovainen, voidaanko se edes täytäntöönpanna kunnolla. Ja jos ajatellaan pesurivettä, niin on aika hankalaa pitäisi tehdä jätteenä. Tiedän, että se on kiperä kysymys ja moni pitää sitä tärkeänä. Ja voimme kyllä keskustella siitä edelleen, mutta ihan halusin vain ottaa sen esille myös tästä näkökulmasta. Sitten vielä toinen luokka kommentteja, kysymyksiä, ehdotuksia lisäykseksi liittyvät poisjättämiseen. Aloitetaanpa pienistä satamista. Rova Maisnerin mietinnössäkin tämä mainittu, myös se tuli sille jossakin kysymyksissä. Olen ymmärtänyt niin, että jos haluatte jättää pienet satamme ulkopuolelle, niin se ei niinkään liity siihen, että jätetään pois satamien velvoite tarjota jonkinlainen vastaanottolaite, vaan lähinnä on kyse tästä suunnitelmasta, jota sitten ei edellytettäisi aina. Sitä paitsi se voidaan hoitaa yksinkertaisella tavalla. Kyse on siitä, että on riittävästi tietoa kaikissa satamissa tarjolla. Eli mitä voidaan tehdä jätteen kanssa, kunhan alukset saapuvat satamiin. Täällä on mainita myös siitä, että jätettäisiin ulkopuolella ne satamat, joilla on vain lähin vapaa-ajan meriliikennettä. Täytyy muistaa, että joskus on kyse satamista, joissa on aika paljon myös kalastusaluksia. Eli tässä täytyy olla hyvin tarkkana myös, jos tällaiset satamat jätetään ulkopuolelle top tykkänään, koska voi olla niin, että sitten se käyty itseään vastaan. Sitten lähimeren kulku, mä olen aivan samaa mieltä siitä, että pitäisi tätä lähimeren kulkua edistää. No minäkin tässä jo kompustele tämän englanninkielisen termin kanssa. Mutta kyse on nyt nimenomaan käsitteestä se oikeastaan, koska se kaikki EU-liikennettä ja oikeastaan siinä ja se ulkopuolella suurin osa tästä liikenteestä, joka tavallaan jäisi ilman jätemaksua. Eli täytyy löytyä tasapaino tavoitteen ja käytännön tasa, käytäntöpanon välillä, eli sitä on punnittava tarkkaan. Niin ikään tuli esille jotenkin puheenvuorossa tilanne, joka liittyy EUn satamista lähteviin aluksiin, että ehkä niitä ei voida velvoittaa toimittamaan viimeisen EU-sataman jätettä. No sanoisin kyllä sillä edellytyksellä, että meillä on 100 prosenttinen taku siitä, että EU-ulkopuolinen satama voi sitten hoitaa jätteen käsittelyn. Varmasti kyllä tiedätte, että tämä on tullut esille myös keskusteluissa tämän tiimoilta neuvostossa. Minä huomasin sekä mietinnössä että keskustelussa viittauksen EMSAan. EMSA mainitaan joko missä ehdotuksessakin. Sitä paitsi jotkut pyynnöt pitäisi ottaa esille muun lainsäädännön yhteydessä esimerkiksi liittyen seurantatyöhön, jossa on mahdollisia vuotoja, purkamista meriin. Eli tätä täytyy miettiä, mutta kaiken kohdalla ei se ehkä ole mahdollista ottaa huomioon tässä säädöksessä. Tiedän kyllä, että aika rientää. Ehkä saa jäädä tähän tältä erää. Voi palata asiaan ja totta kai aina me olemme valmiita tekemään työtä esittelijän ja kaikkien muidenkin kanssa valiokunnassa, jotta saadaan aikaan hyvä mietintö ehdotuksen pohjalta. Kiitos paljon, Rouva Meissner. Te voitte päättää keskustelun, olkaa hyvä. Kiitoksia ihan lyhyesti vain <clears throat> Olen aika monesta asiasta yhtä mieltä, kuten esimerkiksi tämä Marpol-yleissopimuksen liitteen täsmentämisestä, no niin Maria, no täytyy miettiä, miten saamme tämän avameri-osion tähän mukaan täällä, mutta no niin, kyllä tästä minun versiostani tulee varmaan paremmin, mitä Peter, Peter olisin me enemmänkin haluaisin kuulla tästä teidän jätteidenkeruujärjestelmästänne tuolla, tuolla kanavilla. Täällä voisi olla hyvinkin hyödyllistä ottaa sitten mukaan tähän meidän hankkeeseen. Ja voisi täyttää myöskin vihreät haluaisivat tällaisen offshore-lauttaan lauttaa kokeilamisen, <clears throat> missä voitaisiin sitten tästä, tästä, tuolta lautalta siirtää nämä jätteet sitten laivaan ja kuljetettavaksi taas maihin sopivaan kohtaan. Ems mainittiin tuolla, Emsa tuolla kollegan etunimi karkasi muistista. No kumminkin, niin ihan meidän täytyy miettiä, mikä on pieni satama, satama ja mikä, mikä näin määritelmät sitten sopivat mihinkin myöskin tämä kalastusvaliokunnan Äh, äh, keskustellut. Sen, me olemme Euroopan että sieltä on tulossa koko joukko erilaisia muutosehdotuksia. Monet ovat menossa tähän, tähänkin suuntaan. että tietenkin tehdä, sitten e-, ero erilaisten lajien sort, välillä, ja erityisesti pienien, pienten satamien ongelmaksi ne saattavat sitten kertyä. Ja, ja tietysti pikkualusten taloudellinen taakka ei saa muodostua tietenkään liian suureksi sitten näitä jätteitä purettaessa. <clears throat> Jos me sinun kysymyksesi hinnoista en, en osaa siihen vastata mitään, komissiokin kenties. E, eli siis kai nämä hinnat määrätään sitten siinä asianomaisessa jäsenmaassa ja sen satamassa komissio me parlamenttina Eh, tietysti olemme aika lailla samalla sivulla tämän kokonaisuuden suhteen. On tietysti oikein, oikein hyvä. Minä eh, ja tässä kiinnostuneena eh, odottamaan että jatkossa yhteistyötä vielä tämän lopullisen version aikaansaamiseksi. Kiitos. Kiitos. Rouva Gesine. Maisnen märkä tarkistus jättämiselle on 18. heinäkuuta puolelta päivien. Ja sitten Julkinen kuuleminen lentoyhtiöiden jakelukanavien kanavien koskevasta syrjinnästä ja pyytäisin, että ensimmäiset alustajat tulisivat tänne. Monsieur de Blust. Herra de Blust. Pangu. Herra Nolan. Monsieur Hours. Herra Hours. Niin, me rejoindre. Olkaapa rinnalleni.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 de tout ça et yes. aussi les, les présentations. Allez, on y va. Mes chers collègues. Hyvät kollegat, nyt seuraavaksi on käsillä hyvin tärkeä aihe, lentoliikennettä ajatellen ja sen tulevaisuutta ajatellen, varsinkin näitä niitä ongelmia, kun on erilaisia lentoliikenteen tarjoamusten jakelukanavia. Tämä sivua moniakin kysymyksiä, kilpailua, läpinäkyvyyttä, syrjimättömyyttä hinnoittelussa. Totta kai. Se nyt tässä ensin tulee mieleen, kun ajatellaan jatkuvasti käydä tätä keskustelua siitä, että jotkut toimijat ylihinnoittelevat niitä lippuja, jotka eivät ole myös heidän omassa järjestelmässään. Ja me olemme tästä käyneet paljon tänäänkin. Eh, hyvän käytännön koodi on ollut esillä muun muassa tietokonepohjaisten paikanvarajärjestelmien varten. Ja minä haluaisin, että tämä kuuleminen olisi mahdollisuus käydä läpi tätä tilannetta kattavammin tällä alalla, minkälaisia valmiuksia on jakelussa. Tässähän on suuri myllerys käynnissä, ehkä jopa peräti vallankumous, kun ajatellen on kuluttajien käytöskin muuttunut paljon ja on uutta tekno, teknologiaa tarjolla. Lipun varaaminen tai lentopalvelun varaaminen on ihan toisenlainen kokemus kuin pelkästään, että ikään kuin ostaa jotain, kuten vielä joitakin vuosia sitten. On monenlaisia toimijoita, alustoja, ne, niitä tulee kuin sieniä sateella. Ne ovat helpompia, ehkä halvempia, räätälöidempiä ja ehkä jopa joskus halukkaita saamaan myös henkilötietoja. Siksi meidän valiokuntamme tehtävänä on pyrkiä ymmärtämään tätä muutosta ja myllerrystä ja myös mitä hyötyä siitä on, mutta toisaalta mitä vaaroja siihen liittyy. Tässä kuulemisessa meillä on nyt laaja kirjo asiantuntijoita puhumassa, jotka voivat kattaa tämän intohimoisen aiheen ja aloitetaan pitämättä puhetta. Ensimmäinen kierros, ensimmäinen paneelin, joka liittyy jakelukanaviin, lyhyt historia ja tässä herra Hours the New Distribution Capacity, Capabilities, Engagement ja Adoption yritystä. Te olette IATAN jäsenkien. Tervetuloa valiokuntaamme. Herra De Plus, tervetuloa. Te olette pääsihteeri. Te edustatte muuten juuri Euroopan matkatoimistoa ja matkanjärjestöjä. Tervetuloa valiokuntaamme. Sitten herra Stefan Bengo. Te olette perustaja ja toimitusjohtaja Fly Innissä. Tervetuloa ja sitten herra Nolan. Te olette puolestaan Skysan yrityksessä johtajana vastaamassa oikeusosastosta. No, scanner. Eli tervetuloa kaikki. Ja vähän nyt sitten kerrotaan säännöistä. Meillä on vain tietty määrä aikaa käytössä. Eli jos sopii, että te alustaisitte aika lyhykäisesti, teillä on vain seitsemän minuuttia ja minä katson kelloa, eikä lahjoita yhtään enempää aikaa, koska haluan, että sitten voidaan keskustella vielä edustajien kanssa, mutta sitten on vielä toinenkin paneeli tulossa. Tervetuloa, olkaa hyvä. Seitsemän minuuttia siitä vaan. Good afternoon, Olivier. Oikein hyvää iltapäivää. Olen Olivia Hai ja olen todella IA tästä kansainvälisestä lentokuljetusliitosta. Ja minä ehdotan yli 290 äh, allianssia liittoa ja olen e- entinen Air France-työntekijä ja olen ollut CRS-aktiviteeteissa mukana paljon. On olemassa ongelma tässä distribuutiossa eli jakelussa E, joka vahingoittaa kuluttajia. Monet sadat e, lentoyhtiöt haluavat jakaa näitä hintoja monille kymmenille tuhansille matkustajille. Ja ongelma tässä on se, että tämä CRS, eli tietokonepohjainen paikanvarausjärjestelmä. Ja sit sen kautta e, varataan lennot ja ongelma on se, että on olemassa kolme CRS EU-ssa, Amadeus, jolla on 65 prosenttia markkinaosuudesta, Travelport, jolla on 20 prosenttia ja Sabre, jolla on 15 prosenttia. Ja sitten CRS saattaa olla joskus yli 80 prosenttia markkinaosuudesta. Suurin osa matkajärjestöistä käyttävät ainoastaan yhtä CRS ja hyvin harvoin muuttavat siitä toiseen. Ja tässä syy on se, että heillä on pitkäaikaisia sopimuksia ja he ovat riippuvaisia teknologiasta ja heidän henkilöstönsä on koulutettuja tähän. He saavat myös kannustuksia CRSltä, eli tietokonepohjaisesta paikanvarausjärjestelmältä, eivätkä he halua riskeerata tätä. Ja sitten Sarkoni, joka on hyvin suuri järjestö, sanoi, että se saa satoja miljoonia dollareita CRSltä kannustimena. Ja tässä todella puhutaan miljardeista, jota tässä liikkuu tässä toimessa. Ja ongelmana on kilpailun puutos, lentoyhtiöt maksavat CRSlle maksuja per matkustaja ja 3-10 euroa per lento. Jos esimerkiksi lentoyhtiö haluaa myydä Euroopan sisäisen lennon, se voi maksaa jopa 40 euroa CRS-maksuja menopalumatkasta, kun tämä kokonaismatka on alle 100 euroa. Ja tämä johtuu siitä, että CRS ovat, niitä on todella paljon. Ja lisäksi näin estetään lentoyhtiöitä jakamaan vapaasti sisältöä. Heidän tarvii antaa samat hinnat kaikille CRSille, eivätkä he pysty tarjoamaan alempia hintoja, erityisiä kanavia pitkin esimerkiksi k tai nettisivun kautta. Eli tämä sitten vahingoittaa kuluttajaa. Ja pähkinänkuoressa on lähes mahdotonta, että lentoyhtiö neuvottelee CRSn kanssa tästä, koska CRS pystyy asettamaan minkä tahansa, tahansa ehdot. Ja CRS tietää, että lentoyhtiö ei halua menettää matkatoimistoa, joten lentoyhtiöiden pitää ö, sitten ö, käyttää näitä CRS ja kilpailua ei todella ole lentoyhtiöt pyrkivät muuttamaan näitä jakelukanavia siten, että se hyödyttäisi matkustajia. He pyrkivät pois vanhasta teknologiasta. On käytetty samanlaista internetpohjaista teknologiaa yli 30 vuotta nyt, ja CRSillä ei ole mitään aietta muuttaa tätä tilannetta. Lentoyhtiöt haluavat käyttää näitä moderneja jakelukanavia tämän sijaan jätä esittää uudenlaista standardia, jossa olisi uudenlaiset toimet, eli sen nimi on NDC, New Distribution Capacity. Ja se mahdollistaa sen, että kuluttajalla voi olla enemmän, kuluttajalla on enemmän avoimuutta ja se voi, kuluttaja voi ostaa erityyppisiä tuotteita. Ja lentoyhtiöt käyttävät miljardeja tällaisiin uusiin tuotteisiin, mutta ne eivät voi kuitenkaan jakaa niitä oikealla tavalla. Hyvä uutinen Hyvä uutinen on se, että CRS äh, tukevat tätä uutta standardia ja matkatoimistot myöskin tukevat sitä. CRS ottavat käyttöön tämän standardin ja se on viime tai ensi vuonna siitä tulee valmis. No kuitenkin huolimatta tästä teknologisesta ostosta, niin CRSn tämä tilanne jatkuu samalla. Jos lentoyhtiö haluaa tästä rajoittavasta lausekkeesta päästä eroon, jotta sillä olisi mahdollisuus jakaa sillä tavalla kuin se haluaisi, niin sitten CRS pystyvät kaksinkertaistamaan maksunsa. Lentoyhtiöllä ei ole mahdollisuutta toimia toisella tavalla ja tämä, sitten, tämä hinta sitten koituu loppukäyttäjän, kuluttajan maksettavaksi. Ja kysymys kuuluu, haluaako että kuluttaja löytää halvemman hinnan muita kanavia pitkin vai haluavatko kuluttajat, että kaikki hinnat olisivat samoja ka- kaikissa kanavissa, mutta korkeamman tasoisia? No, lentoyhtiöllä ei ole sinänsä CRSn kanssa mitään ongelmaa, he vaan haluavat, ne vaan haluavat lisää kilpailua. CRS voivat kaupallistaa nämä lentoyhtiön hinnat, mutta tämä tarvii toteutua eri taloussääntöjen mukaisesti. Me uskon, että se mitä lentoyhtiöt tekevät ovat hyviä, se on hyvä asia loppukuluttajalle. Se, että meillä olisi enemmän kilpailua CRSien kesken, tarkoittaisi enemmän tuotteita ja myöskin enemmän palveluja ja suurempaa avoimuutta. Matkatoimisto saisi samat hinnat lentoyhtiöltä ja online-ostoista. Suuret matkatoimistot ovat hieman pelokkaita tämän osalta, koska he pelkäävät, että he menettävät jotakin tässä. Heidän pitää päättää, että ovatko CRS valmiita vai valitsevatko vaihtoehtoisen teknologian jo nyt. on olleet turhautuneita siitä, että innovaatioita ei ole tullut CRSn puolelta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja yksi tavoite tässä standardissa onkin, uudessa standardissa onkin se, että saataisiin uutta teknologiaa, joka voisi sitten kilpailla ja voisi tuottaa uusia tuotteita paljon nopeammin loppukuluttajalle. jos on olemassa, olemassa syrjintää lentoyhtiön osalta, se ei tule todella lentoyhtiöiden puolelta, vaan se tulee juuri täältä CRSien puolelta. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur House. Kiitoksia, herra U. Sitä paitsi noudatit ihan tarkalleen myös puheaikanne. Bravo. Herra Michel de Blust seuraavaksi seitsemän minuuttia. Thank you, Madam Chairman. Good afternoon, everyone. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitoksia, että me 70 000 matkatoimisto edustajan, edustajien kattojärjestön edustaja myöskin tänne kutsuttiin. No 210 miljardia on kaikkien online-verkkovarausten ja matkatoimistovarausten yhteissumma. Mihin me tänä päivänä matkatoimistoina menemme? markkinointi on ollut hyvinkin onnistunutta, mitä tulee lentoyhtiöihin, myöskin risteilyaluksiin ja muihin kuluttajamarkkinointiin. Se on onnistunut oikein hyvin. Meillä on uudet jakelukanavat käytössä, epäsuora jakelu on varmastikin tärkein verkko, verkossa toimiva jakelukanava – ja kuluttajat haluavat tällaisen yhden luukun palvelua, jossa kuluttajasuoja on korkealla tasolla. Haluan muistuttaa alaamme koskevaa erityistä ryhmämatkadirektiiviä. No niin, sitten mitä ilmakuljetuksiin tulee. Matkatoimistot hallitsevat lentoyhteyden tarjontaa, mikä tietysti sitten tavallaan sääntelee koko Euroopan laajuista ilmailua. Ensinnäkin lentoyhtiöillä on erinomaiset mahdollisuudet saavuttaa nämä 70 000 matkatoimistoa, jonka kautta sitten hyvinkin edullisesti tavoitetaan taas matkustushaluiset GDS ovat tämän jakelun arvoketjun liukuhihna, sitä kautta saa tarjotaan lento, lennoista ja hinnoista ja maksu- ja lipunkirjoitusmahdollisuuksista tietoa. Siellä voidaan vertailla matkoja kaikin tavoin puolueettomalla tavalla. Ja lopullinen tämän arvoketjun edunsaajahan on sitten kuluttaja ja kuluttaja voi näin äh, äh, verrata äh, helposti kaikkia lentomatkustuksen kustannuksia haluamansa määränpäähän. Kaik, matkustaminen on omaltaan osaltaan hankaloitunut. Me kokeneet matkalaiset, joilla jo vähän harmaata hiuksissaan, muistavat vanhoja hyviä oikea aikoja. Me odotelimme siellä innostuneena hyvää ateriaa, höystettynä lasillisella hyvää viiniä. Matka, tavarat 20 kiloa matkustivat siellä ruumassa ilman ylimääräistä kustannuksia. Tänä päivänä nyt sitten kuitenkin tämä matkalippu on purettu osiin. Siitä maksetaan, sen maksetaan erikseen matkasta, matkatavarasta ja matka, paikasta. Ja varmaan kohta, kohta sillään, jos halutaan lentokoneeseen vieläkin parikin mukaan, niin siitä jouduttaneen maksamaan ilman lisämaksua. Tässä lentoyhtiöt pitää, nimittävät tätä parantuneena matkustuskokemuksena. Ja ja me puolestamme sitten alan toimijoina puhumme viidakosta, maksu, lisämaksu, lisämaksu, lisäkustannus viidakosta. Avoimuushan on tietenkin erittäin olennaista, jotta todellakin saadaan verratuksi puolueettomasti kaikkeen matkustukseen liittyviä kustannuksia. Niin, sitten tämä NDC vielä. Mitä sitten e, ennen kuin pää, kuvitelkaa, e, e, jo ajateltu, että mennä voi vaihtamaan paikkaa kesken kaiken sen ovella. Ja sitten, ja sitten siellä markkin, kaupassa ne vain ne hinnat, jotka kauppiasta haluaa paljastaa. Muut olivat sitten arvailujen varassa. Tämä NDC on, on sitten eh, ihan eh, nimenomaan sitä, sitä varten keräämme paljon asiakastietoa ennen kuin asiakkaalle sitten näytetään eh, asiakkaalle yhden lentoyhtiön hinta tässä on ongelma, ongelmia tietysti nämä avoimuusvertailu ja, ja mitä sitten tälle tiedolle tapahtuu, kun sitä kerätään ja, ja mihin se sitten päätyy. Se päätyy paitsi tälle lentoyhtiölle myös monelle monelle muulle. Amadeus näistä varausjärjestelmistä esimerkiksi on kärjessä päätynyt sellaisen sertifiointiin ja monet muut toimijat varmasti siinä seuraavat perässä luvallanne puheenjohtaja, että tälle konklaaville tämäkin asia tulee pähkäiltäväksi ihan kohtsillään. Sitten nämä neljä pääpilaria, pääsuuntaviivaa, jotka nyt tässä on kysymyksessä tulevaisuuden asetuksen ajatelta. Esimerkiksi tämä Äh, sitten tietysti näitä ilmailupalveluja äh, sääntelevä asetus 2008 vuotta CRS-koodi 2009 vuodelta, kun maakin ollaan uudistamassa. Niin, sitten siis nämä neljä kanavaa, joita pitkin lainsäätäjä joutuu etenemään. Ensinnäkin hallit, säilyttämään hintojen saatavuus. Lintoyhtiöt eivät halua tätä kokonaisuuskuvaa paljastaa. Ensinnäkään eivät halua, että heidän näitä kokonaiskustannuksia voidaan verrata. Sitten äh, myöskin äh, avoimuuden säilyttäminen on toinen tie, jota on pakko noudattaa, ja siinä sitten puhutaan sekä tästä vertailusta, jonka pitää olla puoluton. Sitten kolmannekseen asiakkaalle pitää jäädä valinnanvapaus valita se reitti, mitä kautta hän, hän haluaa lippunsa ostaa. Joko suoraan lentoyhtiöltä tai näiden välillisten kanavien kautta. Ja neljännekseen erittäin tärkeä äh, pitää E-, estää sitten asiakkaiden syrjintä, joka perustuisi asian asuinpaikkaan perustuen esimerkiksi taikka sitten tarjolla oleviin jakelukanaviin. Nämä kaksi, kahden erityisen tärkeän asetuksen uudistaminen on, on tietysti olennaista, kun halutaan säilyttää eurooppalainen e-, ilmaliikenne terveenä eloillaan. Tähän päätän puheenjohtaja. Kiitos. Kiitoksia tästäkin puheenvuorosta. Ja noudatit puheenaikaa Sitten Stefan Backo, olkaapa hyvä. Seitsemän minuuttia. Oletteko valmiina? Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat, ja kiitos erinomaisesta tilaisuudesta tulla tänne tänään. Olen Stefan Pango, olen perustaja ja toimitusjohtaja Fly Innissä, joka on startup Berliinistä, joka tarjoaa palveluita yksinkertaisen tavan rakentaa yksittäistä lentovarausjärjestelmää niin, että on suorat yhteydet kumppaniyhtiöihin myös. Seuraava kalvo, kiitos. Tästä nyt nähdään malli, joka nyt on ollut jakelussa viimeisen 30 vuotta käytössä. Malli on välikäsien vetämä mielestäni, eli välikädet jakelujärjestelmät, Amadeus ja vastaavat, Expedia ja vastaavat matkajärjestäjät ovat vastuussa oikeastaan kaikista toimista, myös maksuista. Sisältöön perustuen, joka on lentoyhtiön toimittamaa alan tieto, tietokantoihin ATPK Yhdysvalloista hintoja varten ja sitten aikataulut oag puolestaan – joka hoitaa aikatauluja. Se toimii seuraavalla tavalla. Jos on Brysselissä ja haluaa mennä New Yorkiin, Expediassa etsii, panee sinne tiedot Bryssel, New York yksi henkilö hakuu päälle. Sitten käy niin, että jakelujärjestelmä ottaa ATP-koosta hinnat, oikeastaan aikataulut ja sitten oikeastaan lentoyhtiö kysytään vain, onko tietokannassa oleva hinta vielä tarjolla. Eli tämä GDS teki sen tarjouksen. Hän lentoyhtiö tiedä, että etsit jotain. Se on hyvä pitää mielessä. Kun klikkaa varaukseen, jos löydät sieltä sopivan vaihtoehdon ja klikkaat, niin GDS järjestelmä luo oman järjestelmänsä varauksen, tarjoaa liput, Expedia kerää rahat ja laskuttaa luottokortilta. Näin se toimii nyt. Se toimii ihan hyvin vakkituneille toimijoille, matkatoimistoille, yhteispalvelujärjestelmille, joilla on tavallaan asiakas ja tajua, mikä se järjestelmä on. No, tämä juuri nähty malli toimii ihan hyvin, kun lentoyhtiöt osoittivat siinä tavallaan kapasiteetin pohjalta, mutta nyt kun on yhä enemmän lentoyhtiö, kuten juuri tässä todettiin, markkinoivat tuotteitaan tuotteina, niin silloin Tällä on omat reunaehtonsa mallina. Esimerkiksi eivät he valvo oikeastaan siis lentoyhtiöä, mikä se tarjonta oikein on, joka, jonka näet Expediassa. Ei he eivät tajua myöskään, mikä asiakas on hakuna. Ja sitten mahdollisuus tarjota myös korkeampia hintoja on hyvin rajallinen. Ja oikeastaan mahdotonta myös erottautua kilpailijoista, eikä ole käyttäjätietoja. Seuraava dia. Ja sitten reunaehdot johtavat puolestaan vaikutuksiin loppukuluttajille. Jos sinä olet kuluttaja Expediasta etsit jotain, niin on vaarallista saada täyttä hintaa hinnasta, mukaan lukien muut palvelut, jotka ovat ehkä tärkeitä sinulle. Kuinka paljon matkalaukkuja, paikan varaus, tai jos haluaa joustavamman hinnan, että voi vaihtaa lentoja, ei ole mahdotonta saada tätä täyttä käsitystä ennen kuin varaa. Ja toiseksi saa tarjouksia, haluaa varatakin, mutta ei se ole mahdollista, koska tämä hinta ei ole tarjolla silloin. Ei ole tavallaan kokemuksesta mitään tajuakaan. En mainitse lentoyhtiöä, mutta jos on kaksi eri hintaa, 500 euroa molemmat, niin kumpi on parempi kokemus? Ei sitä tiedä. Eikä oikeastaan tiedä, mitä siihen hintaan kuuluu. Yksi vai kaksi matkalaukkua ruumaan – saanko paikan ja missä, saanko wifiin, pääsenkö loungeen. Ja sitten viime kädessä, kun jotain ostaa, niin ei oikeastaan tiedä keneltä ostaa, lentoyhtiöltä vai matkatoimistolta. Sitten seuraava dia. Lentäessä tässä Flyinissa meillä on uusi jakelujärjestelmä, joka nimenomaan vähittäismyyjien kohdenta toimintaansa ja voi käyttää tätä järjestelmää myynnäkseen lentoja ja muita palveluja ilman, että on kovin mutkikasta järjestelmää käytössä, kuten nyt. Me kutsumme sitä Airline Driven Modeliksi. Se on lentoyhtiön vetovastuussa. He ovat vastuussa kaikista eh, ha hausta, maksusta, liputuksesta. Eli jos katsotaan näitä prosesseja, niin jos Bryssel, New York valitsee ja panee haun päälle, niin tulee kaikille lentoyhtiöille reitillä suorata välillisesti tieto ja sitten palautetaan tieto kaikkina hintoineen. Me saamme alustalle kaikki nämä tiedot. Ja kun varaa yhden lennon kaikki sopivimmalla hinnalla, niin sitten lentoyhtiön kanssa hoitaa sen suoraan, joka varauksen hoitaa omissa järjestelmissään, hoitaa liputuksen ja laskuttaa luottokorttia. Se toimii varsin hyvin näiden uusien toimijoiden kanssa. Jos ajatellaan sosiaalisia viestimiä, TripAdvisoa, tai muita yritys, joka haluaa yrityksessään hoitaa oman välineensä varauksen varten. He kaihtavat nyt lentojen myyntiä, koska se on niin monimutkaista sitä paitsi. Tästä varmasti tulee kuitenkin standardi jossain vaiheessa. Seuraava dia. Malli on oikeastaan mahdollisuus kaikille. Lentoyhtiöille ennen kaikkea, koska he saavat uuden kanavan käyttöönsä. Ajatellaanpa, jos Suomi päivänä TripAdvisor, Facebook tai kuka tahansa rupeaa lentoja myymään, niin sitten jakelukanava on paljon suurempi. Saavat enemmän tuloja, lähinnä myynnistä, jossa on enemmän katetta. Ja sitten vähittäismyyjen puolella he voivat helposti saada käyttöönsä varausjärjestelmä. Nyt se on monimutkaista, jos ajatellaan ensin matkatoimiston akkreditointia järjestelmissä on motkikasta Moni ei myy lentoja. Moni startup-yritys sanoo, että halusi käyttää alustaan lentojen myymiseksi. Ja sitten lopuksi myös kuluttaja. Tämä on tärkeää, koska he todellakin, ja minä haluaisin näyttää teillä alustakin kyllä, saavat kaikki hinnat. Me haluamme, että ne on verrattavissa lentoyhtiöiden kesken. Siksi kuluttaja tietää, mitä ostaa. Voi helposti verrata tarjouksia lentoyhtiön kesken, vaikka ne ovat erilaisiakin. Ja voi tehdä valistuneen päätöksen, mikä on hänelle paras lento, paras hinta, jolloin viimeinen dia viksi, mutta yksikään sijoittaja ei halua tulla jakelujärjestelmän mukaan. Me olemme viimeisen kolmen vuoden aikana etsineet rahoitusta. Meillä on toimitusjohtajia lentoyhtiöistä hallituksessa. Kukaan ei halua tähän rahaa panna. Ne, jotka haluavat rahaa, ovat vain pelkästään hedgefundit New Yorkista. Näin se on. Ja miksi ei sitten alusta voida tuoda markkinoille, kun on uusi tulokas? No ensinnäkin monen sijoittajan kohdalla, ainakin enemmistön kohdalla, nämä GDS ovat niin voimakkaita, vai kehittelemään näitä alustoja. Toiseksi, jos haluaa kuluttajat mukaan, niin booking.com, Expedia ja vastaavat, eDreams nähdään keinona kalastaa rikkaita, niin ettei muut pääse käsiksi kohtuuhintaan käyttäjien. Kiitos. Merci. Kiitos, herra Bergo. No ei ole minuuttiakaan yli ajan. Sitten herra Nolan, te päätätte tämän paneelin. Seitsemän minuuttia. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia, että olette kutsuneet minut tänne mukaan. Ihan nopeasti Skyscannerista me olemme johtava maailmanlaajuinen matkahakualusta. Meillä on yli 70 miljoonaa ihmistä, joka käyttää meidän nettisivustoa joka kuukausi. Ja meillä on ollut, me myöskin tuemme yli 1200 eh, kumppanin ähm, toimintaa meidän matkustusalustamme kautta. Me olemme Metahun vertailupalvelu, eli me annamme näitä matkavaihtoehtoja äh, nettimatkatoimistoilta, lentoyhtiöiltä ja autovuokraustoimistoilta. Mitä hyö- me uskomme siihen, että metahaun vertailupalvelut ovat erittäin tärkeitä, kun ajatellaan kilpailua erityisesti ja se, että saadaan tietoa EU-ssa ja maailmanlaajuisesti. Avaimuus on tärkeää se, että tiedot saadaan helposti ja myöskin hyvällä hinnalla saataville kuluttajille. Me suodatamme tietoa ja myöskin objektiivisesti vertailemme tuotteita, jotka tulevat eri toimittajalta. Me edistämme kilpailua eri toimittajien kanssa ja autamme takaamaan, että kuluttajat saavat parhaan hinnan ja parhaan matkustustavan eri määräpäiden välillä. Me uskomme myöskin, että me olemme hyödyksi pk-yrityksille, koska meillä on paljon käyttäjiä meidän verkostossamme ja lisäksi me olemme, katsomme kuluttajan, kuluttajien mieltymyksiä siinä, mitä tuotteita me tarjoamme. Sitten kollegani tässä paneelissa ovat puhuneet hyvin yksityiskohtaisesti eh, lentoyhtiön tilanteesta ja jakelutilanteesta. Erityisesti ollaan puhuttu näistä globaaleista jakelujärjestelmistä ja muista. Ja on ihan totta, että valtava muutos on tapahtunut näissä jakelujärjestelmissä viimeisen 15 vuoden aikana. Ja erityisesti uusi teknologia on vienyt sitä eteenpäin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että muutosta jatkuu jatkuvasti. Mitä sitten tulee näihin trendeihin, joita näemme, on ihan selvästi sellainen suunta, että lentoyhtiöt ovat markkina- haluavat tällaista markkinaosuusjakelua, jotta ne pystyvät vaikuttamaan tähän kilpailuun. Ja olemme nähneet näitä eh, minimipalveluhintoja, joita tarjotaan tällä hetkellä paljon ja lisäkustannuksia. Ja tästä paneelista myöskin on tullut paljon hämmentävää tietoa kuluttajille. Kuluttaja ei välttämättä tiedä, että miten asioita voidaan vertailla toisiinsa. Ja on tärkeää, että mitä teknologiaa sitten käytetäänkään ja minkälaisia ratkaisuja sitten saadaankin, niin pitää päästä sellaiseen tilanteeseen, että kuluttajille tiedotetaan kunnolla näistä tuotteista, joita ne, niille tarjotaan. Eli jos katsotaan nyt tulevia kehityssuuntia, tietysti innovaatio, teknologia, niillä on merkittävä rooli tulevaisuudessa ja tulevassa kehityksessä. Ja uuden teknologian käyttö, sen pitäisi auttaa sitä, että kuinka tietoa voidaan jakaa ja kuinka tieto tietoon päästään käsiksi. Lisäksi keskitymme myös matkustajaan tässä. Var, varauskokemus ei välttämättä ole myönteinen kokemus. Ihmiset etsivät monilta eri nettisivuilta ja siksi tämä metahaku on ollut niin tärkeä ja, ja helpottava, koska se äh, parantaa kuluttajan kokemusta. Ja tietysti tässä on ollut paljon haasteita, aivan kuin kollegat ovat tässä puhuneet näistä. Ja se, että kuluttajilla olisi luottamus tähän prosessiin, se on tärkeää ja että siitä pidetään kiinni. Ja ihmiset pystyvät mobiililaitteista aloittamaan tämän varaus, varaustoimensa, mutta ei välttämättä ole helppoa aloittaa tällaista mobiili laitteeseen sopivaa sovellusta varausjärjestelmäksi. Eli näiden kanssa on ollut paljon ongelmia ja on vaikea saada kaikki sisältö ja kaikki ehdot sitten tähän mobiilialustaan. No mitä sitten tulevassa tulevaisuudessa tapahtuukin, pitää katsoa, että olemme avoimia ja johdonmukaisia ja että kuluttajat saavat oikeanlaista tietoa, missä formaatissa näitä tulevia tarjouksia sitten tehdäänkin. Sitten kun katsotaan suhteita eri sidosryhmien kanssa, kollegani tässä paneelissa ovat jo selittäneetkin yksityiskohtaisesti paljon näitä asioita, mutta Saiskanes, joka on metahakupalvelu, eikä lentoyhtiö. Me olemme siis tällainen välikäsi niin sanotusti näillä markkinoilla ja me aktiivisesti olemme tekemisissä kumppaneiden kanssa, lentoyhtiöiden kanssa, jota autamme niitä pitämään asemaansa markkinoilla. Ja pyrimme myös auttamaan niitä parantamaan standardejaan. Meillä on tällainen monitorointijärjestelmä paikallaan ja jokainen kumppani saa paljon palautetta kaikista negatiivisista trendeistä ja myöskin positiivisista trendeistä. Ja kun puhutaan nyt sidosryhmistä, niin täytyy ottaa huomioon myöskin, että kaikki, kaikki lentoyhtiöt, kaikki muutkin kumppanit ovat tärkeitä tässä ketjussa. Sitten seuraava dia. Jos katsotaan vielä meille Skyscannerista kaikista suurin tekijä kuluttajan osalta on avoimuus me haluamme, että kuluttajat luottavat meihin ja tietävät, että mitään komissioita ei tule kuluttajan hintoihin. Miljoonat ihmiset ovat riippuvaisia online-matkatoimistoista ja näistä vertailualustoista ja palveluista. Eli näissä järjestelmissä pitää olla pääsy kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin ja pitää olla, tieto pitää esittää sillä tavalla, että kuluttaja sen ymmärtää, jotta se ei tee väärää valintaa. Siksi meillä pitää olla täysi pääsy kaikkeen sisältöön, kaikkeen tietoon ja me pystymme sitten sen sulattamaan kuluttajalle sellaisessa muodossa, että kuluttaja sen ymmärtää. Ja näin voidaan toivottavasti vahvistaa luottamusta myöskin Siinä oikeastaan kaikki minulta. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitos kovasti herra Neulan. Kiitos eri alustuksista. Ja nyt käynnistetään keskustelun kollegojen kanssa. Herra Finn van den Kamp. Madame Kluun. Eiku Rova Kluun, olkapa hyvä. Thank you, madam. Äh, kiitos, kiitos puheenjohtaja. Äh, kiitokset äh, kaikille tästä näistä puheenvuoroista, niin tässä nyt pitäisi hetki saada sana sulatella kuulema, kuulemansa, mutta kuitenkin äh, kollegani ovat kanssani varmaan samaa mieltä siitä, että kaikkein olennaisinta on avoimuus tässä näin kuluttajan näkökulmasta. Kansalaisten ja kuluttajien saama täsmällinen tieto on tässä. Tietenkin olemme että Eurooppa on aika lailla edelläkävijä tässä kuluttajan suojaan keskittyvässä markkinoinnissa tältä osin. muutama asia. Voinko, voinko esittää kysymyksiä tai jotain kommentteja vai, vai, vai mitä kysymykset siihen loppuun ensin? sitä? Voit tehdä nämä huomiot ja sitten jättää loput, loppuaika kysymyksille. Niin, täsmensi puheenjohtaja. Ensinnäkin eh, Ors kommentoi tästä, ei eh, kilpailua oikein, oikeastaan ole, koska yrit, suuria yrityksiä on vain kolme. Ja kun mainitsit tämä pullonkaulat tässä, niin, niin Mm, selvähän on, että meillä pitää olla sellaisia pienempiä jakelukeskuksia myöskin. Sitten herra, joka puhui tästä matkatoimistojen roolista jos ajatellaan tätä kilpailua ja kaikkea näitä eri tasoja, siis, mitkä on siellä välissä lentoyhtiön ja sitten itse tämän matkustajan, niin millä tavalla kuluttaja siellä osaa navigoida ja mitä me voimme ja mitä komissio voisi tehdä? Komissio on todennut, että ei aio, aio tutkia näitä tältä saralta tehtyjä valituksia, mutta miten me ylipäätänsä voisimme tehdä vahvistaaksemme näitä käytännössääntöjä ja, ja äh, ja katsoa, jos ajatellaan että vuotta 2009 vuodesta, jolloin tämä yksi asetus tehtiin, on, on koko joukko muutoksia tapahtunut ja vaihtoehtoja huomattavasti enemmän kuin konsanaan silloin taisin kuvitella. että koko ajan pitää ikään kuin kulkea silmät, silmät avoinna tässä, että mitä voisimme tehdä, että että, että tämä äh, markkinapaikka ei äh, ihan nyt rönsyle holtittomasti, voimme puuttua jotenkin jollakin tavalla suitsia kehitystä, jos se on menossa väärään suuntaan. Millä tavalla saadaan uudet yrittäjät tähän toimen alkuun? Puhuttiin näistä rahoituksen ongelmista ja näin poispäin. Tässähän nämä minun teemani nyt olivatkin. On va les faire réagir tout de suite. No, he saavat ihan välittömästi puuttua. Kuka haluaa aloittaa? Ei kun herra, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti kysymyksistä. Niin, me uskomme, että me tarvitsemme sääntelypuitteet, jotta saadaan uusia tulokkaita, niin että päästään eroon tästä väärinkäytöksistä, joita on. Ei voida ajatella, että on satoja lentoyhtiöitä, tuhansia matkaa toimistoja vai muutama ja Siinä tarvitaan muutosta. Ja sitten, että saadaan kaikki hinnat, koska nämä uudet toimijat ovat yhteydessä lentoyhtiöihin, ja näin saadaan myös läpinäkyvyyttä oikeastaan, vain kohenee entisestään. Eivät ole kyse vain hinnoista, vaan myös muista palveluista, joita lentoyhtiöt tarjoavat. Ja, ja loppujen lopuksi kuluttaja on viimeisen valinnan, mutta valinnanvapaus lisääntyy, koska voidaan tarjota halvempia hintoja, kuten totesin, talous kohenee. Haluamme estää tämän vakavan syrjinnän tällä hetkellä, kun puhun kuluttajan syrjinnästä, niin todellakin se on, koska väärinkäytöksiä estetään. Pango, Herra Pango, Olettukaa, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia näistä kysymyksistä. Mitä meihin tulee, oikeastaan kaikki mitä me teemme, kuka tahansa voi tehdä saman, koska lentoyhtiöt käyttävät näitä niin kutsuttuja peitä, eli kuka tahansa voi yhdistyä näihin kaikkiin. No tietysti tämä on monimutkaisempaa niille, koska niillä on tällainen laajempi järjestelmä ja filosofia tässä on myöskin erilainen, mutta kuka tahansa voi tehdä tämän. Ja ongelma tässä on raha. Kukaan ei laittaisi rahaa meihin. Ja me olemme tehneet hyvän hyvän työn, koska lentoyhtiöt pitävät valtavasti tästä alustasta, minkä me olemme luoneet. He, he haluaisivat käyttää tällaista alustaa. Eli tässä on varmasti ongelmana se, että markkina, mark, me, markkinaongelma on siis käteinen raha. Niin, muut jakelijat Madame la thank you Madame for your questions. Kiitos kysymyksistä. Onko täällä kello? Hyvä. Minä halusin tehdä vertailun. Jos amerikkalaisen lentoyhtiön entinen toimitusjohtaja Bob Crandall parikymmentä vuotta sitten. Konferenssissa hän näytti kelloaan. Hän totesi, alalla on yksi ongelma, se on yksinkertainen. Jos haluan halvimman hinnan tälle kellolle New Yorkista löytää, minun täytyy käydä 2-3 tuonnessa kaupassa. Lentoalalla mennään matkatoimistoon, siis ennen internettiä, ja on yksi asiointipiste, ja asiakas saa kaiken palvelun matkatoimistosta. Ja nyt kun meillä on jakelujärjestelmä ja tekniikka saadaan sitten tietyillä markkinoilla oikeat hinnat. Tästä on kyse. Nyt on tekniikka kehittynyt. Tässä vasemmalla olevat kaksi naapuriani niin tarjoavat tekniikkaa ja tuovat lisää avoimuutta alalle. <clears throat> Mutta lentoyhtiöt sitten sanovat, että haluaisivat vähemmän läpinäkyvyyttä. Ei ainakaan voita sitten vertailla tässä on kyse siitä, että hinnat erotetaan kokonaan muusta palvelusta ensinnäkin sitten toiseksi. Jos ajatellaan jakelujärjestelmiä, niin täällä herra Uur totesi, että se on pullonkaulat, mutta kyseessä on melkein oligopolista. Ja siksi voivat asettaa minkä tahansa haluamansa hinnan lentoyhtiöille. Sitten vain miettin, miksi Lufthansa konserni panee hintoihinsa niin kutsuttuun jakelumaksun 16 euroa. Vaikuttaa siltä, ettei se oikeastaan vaikuta lufthansa myyntiin millään tavalla. Ei ainakaan vaikuttanut niillä markkinoilla, missä Lufthansa on hallitsevassa asemassa. Viittaan tässä ainakin kolmen jäsenvaltionkin. Eli on syytä olla tarkkana tässä. Eli siis jos olisi en, enemmän tarjontaa, auttaisiko tämä sitten myöskin tässä avoimuuden etsinnässä? No, tässä on sellainen joku harmaa vyöhyke, jossa tätä avoimuutta ei ole, niin ja jos kilpailua, se ehkä häviäisi, jos olisi enemmän kilpailua, mitä mietitte? Nähtävissä on, että kuten totesin, uutta tekniikkaa tarjolla, tullutkin markkinoille, ja ne jossain määrin lisäävät läpinäkyvyyttä. Eli kyllä, mutta yhtä lailla tässä vasemmalla naapuri totesi, että on vähän ongelmia päästä rahoitusmarkkinoille ja niin, että saa rahoitusta uudelle hankkeelle. Miksi? No, kun katteet alalla ovat mikroskooppiset. Ja kuka sijoittaja nyt sijoittaisi alalle, jakelussa, kun kate on niin vähäistä. Kiitoksia herra Fanten den Kamp, olkaa hyvä. Eh, mevrouw de voorzitter, ik doe het gewoon in... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun nyt hollantia. Me Euroopan parlamentissa emme oikeastaan ole aivan oikealla sivulla tässä asiassa vielä. Tämä on äärimmäisen monimutkainen asia. Tämä ei ole avoin eikä läpinäkyvä. Minulla olisi herra Ursille kysymys. Jos ajatellaan tätä CRS-järjestelmää, tietokonepohjaista paikanvarausjärjestelmää, lentoyhtiöthän tässä ovat niin taustalla, ja sitten näistä varauksista on päästetty irti, ja sitten siitä on tullut niin iso järjestelmä, että sitä ei voida kontrolloida enää. No, sitten tois, toisekseen, sen sijaan, että tämä järjestelmä jotenkin avattaisiin, niin te haluatte nyt sitten tällaisen uuden järjestelmän, New Distribution Capacity, NDC-järjestelmän. Miksei tätä vaan sitten avata, tätä järjestelmää? No kuka tässä ei, kukaan ei puhe, puhu täällä rahasta, paitsi herra de Blast puhui, mutta te ette puhu rahasta, ettekä tekään puhunut rahasta. Mutta me olemme kuluttajia ja meidän pitää maksaa teille kaksinkertaisesti se, minkä maksamme sinulle tai mikä maksamme Lufthansalle. Sitten vielä kysymys herra Bangone, ette ole amma, ette ole Amadeus-järjestelmän kanssa tekemisessä, ei, vaan kuka se oli? Tämä Skyscanner-edustaja, te olitte Ama- Amadeusen edustaja, eikä niin? Koska luulenpa, hyvä puheenjohtaja, että me täällä Euroopan parlamentissa puhumme aina reilusta kilpailusta ja avoimista markkinoista, mutta jos joku on sellaisessa tilanteessa, että sillä on 60 prosenttia markkinaosuudesta, niin tämä on kyllä, Amadeus on erinomainen, mutta se on kyllä valtavan suuri. Mitä me sitten tällä välin teemme? Euroopan komissio ottaa oman aikansa. On olemassa myöskin, on tulossa myöskin vaalit ja kyllä tässä menee vuosia ennen kuin tätä asiaa päästään tarkastelemaan. Eli pitäisikö herra Benjo täällä sitten avata nämä markkinat, koska iätä... Niin, en tiedä, kuinka tämä oikeastaan ratkaista tämä ongelma. Kiitos, herra Van den Kamp. Kenestä aloitetaan? Herra Uura. Thank you very much, sir, for your question. Kiitoksia kovasti näistä kysymyksistä. Siinä oli koko joukko erilaisia ulottuvuuksia. Entä se ei ole mikään järjestelmä, vaan standardi, minkä tarkoituksena on, on helpottaa kilpailua. Siinä on tarkoitus sitten mahdollista kilpailu laajemmin, kun ei se pelkästään kolme toimia. Kyllä tässä rahastakin puhutaan toki. Kaikki, tämä toiminta on aivan liian tyyristä tänä päivänä että, että saamme tämmöisen jakelu on tehokkaampaa, esimerkiksi 10 euroa per matkustaja, per segmentti on tämä eh, niin sanottu eh, palvelumaksu, se on, eh, on sietämätöntä. Tässä puhuttiin vielä sekavasti näistä lentoyhtiöistä ja sitten jakelusta, mutta tämän, tämän tässä lentoyhtiöiden oma, oma jakelu on tehokasta. Siellä saa ää, äh, myynti on 340 prosenttia ja siellä on oikein hyvä mahdollisuus tehdä äh, hyvää katetta tällä. Kiitos herra Pango. Viimeisenä tässä paneelissa, olkaa hyvä. Just key point. Tärkeimpänä ehkä on se, että kuka tahansa voi ajaa Lufthansa-ryhmään, GQLM, Air he voivat tähän, kuten nytkin alustaan. Eikä siitä hakumaksua tule. Me teimme tämän muutaman harvan kanssa, Rooks kanssa, Travelport, moni muukin se pystyisi hoitamaan. Ei se ole vain kaupallinen, vaan myös tekninen kysymys. Niin että tämä tulee nyt selväksi, että hakumaksu voidaan välttää, jos järjestelmä on riittävän uuden aikaan, niin ottaako se yhteyttä lentoyhtiöihin? I would actually just agree with your point there. Yes, it's... Niin olen samaa mieltä tästä asiasta. Meillä on jotakin suoria varauskumppaneita myöskin, minkä kautta näin voi tehdä. Haluaisin vain sanoa sen, että kuluttaja ei, ei aina maksa. Meillä ei ole aina tällaisia komissioita, palkkioita, mitä otetaan tästä kuluttajalta. Me haluamme rakentaa markkinoita ja olla myöskin luotettava tiedonlähde kuluttajille ja olla menestyksekkäitä. Mr. Van der Kamp, with your questions. Van der Kamp, äh, kysymyksenne oli täydellinen yhteenveto viimeksi kuluneen 30 vuoden tapahtumista. Onko teillä joku koti, kotin nurkillanne matkatoimisto tai siellä kotitoimistossa toimistossa ne esimerkiksi CRS on tietysti lentoyhtiöiden keksintö. Noin neljä siltä silloin toimii Euroopan markkinoilla. Tietysti, koska siinä oli nämä, olivat nämä lentoyhtiöt ratkaisevassa asemassa, niin se oli tietysti ei ehkä niin puolueeton, mutta kuitenkin näin sitten 89 vuoden ensimmäinen asetus syntyi ja siinä sitten säänneltiin tätä lentoyhtiöiden toimia, hiukan rajoitettiin. Tästä tämä tietysti seurannut, sitten tätä on seuraava, seurannut tietenkin teknologian vallankumous, mutta sitten äh, jossain vaiheessa sitten näistä äh, äh, rentoyhtiöitä periaatteessa luopuivat koko CRS-stä ja, ja samassa sitten antoi, antoivat kultamunia munivan kanan muualle. Mutta sitten taas, taas palattiin tähän kuluttajien ja jakelun kustannuksella. Ja ja, tässä kysymyksessä oli taas se, ää, rivien välistä luettavissa, että kuka se kaikin lysti maksaa, minä ja sinä matkustavaiset. Tämä ää, alusta ja tämä suoramyyntialusta, jota meille tarjotaan. Minä voisin kyllä tällä valiokunnalle järjestää tällaisen live-esityksen, jossa verrataan tätä alustaa ja kaikkea GDS-järjestelmää. Näette, näette miten, miten erilaisia lentoja tarjotaan, millä tavalla niitä markkinoidaan ja millä tavalla ne on hinnoiteltu. Ja siinä tulette kysynnekseen itsellenne, itseltänne, että me tässä etsitämme eh, uutta teknologiaa, joka menee eh, yli ja ohi vanhan teknologian, vai pitäisikö meidän sitten eh, rakentaa tätä jatkoa mm, vanhan teknologian pohjalle, niin kuin Amadeus Gedes esityksessä mainittiin. Eli tässä periaatteessa samaa standardia edelleen, standardia noudattaa sitten ei tästä nyt enempää. Tässä alkaa jo ainakin väristä, kun eh, tästä eh, selostan. Kannattaa pitää mielessä. Eli, eli minä ihan olen vakavissani tämän tarjoukseni kanssa. Jos valiokunta jonain päivänä haluaisi todistaa livenä, että mitä on näiltä erilaisten jakelukanavien kautta tarjolla, ole varmaa, että matkatoimistomme ja teknologiakumppanimme riemusta kiljyään osallistuivat moiseen showhun. Merci aussi de votre proposition. De... Kiitoksia myös tästä ehdotuksesta, tarjouksesta ja vertailuja. Mutta olen ihan riittävän älykkäitä. Ja ainakin nyt ymmärsimme, kun näin hyvin selititte. Ja siksi vielä viimeinen kysymys. Viimeinen kysymys varsinkin teidän herra Uuro, koska meillä nyt on tämä iatta, jota te edustatte. Edustatte siis kaikkia lentoyhtiöitä, pieniä ja suuria, eikö? Mutta, mutta kun on lentoyhtiö, niin kyse on koosta. Ja sitten päästään asian ytimeen, koska minä uskon, että lentoyhtiöt koosta riippuen eivät käytä ihan samoja jakelujärjestelmiä. Eivät välttämättä, kun te sanotte, niin no minä haluaisin tietää, koska mielestäni nämä suuret, kun pystyvät, sallivat sen, että on niin kutsuttuja omia myyntialustoja. Huomatteko, De Blust, olen tässä ihan asioista perillä. Ja kyllä se tiedetään, että se käy paljon mutkikkaammaksi pienten kanssa, kun nekin tarvitsevat sitten välikäsiä, matkatoimistoja tai sitten riippumattomia liputusjärjestelmä. Eli minä kysyisin seuraavaa. Te totesitte, että jotkut suuret lentoyhtiöt ovat ottaneet käyttöön ylihinnoittelua, on välikäsiä, mutta miten sitten pienemmät yritykset oikein toimivat? Mitä teidän jäsenenne sanoo? Niin, mitä sitten se on ongelma? Euh, niin ehdotan, että voi vastata ranskaksi. Niin, NDC tämä on tällainen standardi, jota suuri osa lentoyhtiöistä käyttää, ja sen käyttö sitten tehdään hyvin oikeudenmukaisesti näiden suurten ja pienten välillä. Ei kyseessä ole mikään suurien lentoyhtiöiden klubi, vaan meillä on hyvin paljon pieniäkin lentoyhtiöitä, jotka hyväksyvät sen. Meillä on 60 lentoyhtiöitä, jotka on sertifioitu Eli ne saavat näiltä, näiltä lentoyhtiöiltä sitten niiden välillä käydään viestien väliä, vai, viestinvaihtoa ja sitten ne ovat ottaneet tämän NDCn käyttöön. Eli tämä on erittäin hyvä mahdollisuus modernisoida tätä sähköistä ää, lipun varausjärjestelmää. Eli haluaisin vain täsmentää sitä, että jossa voidaan, tätä MTCtä voidaan käyttää tai sitä voidaan olla käyttämättä, koska on Amadeus tai muita, joita, muita järjestelmiä, mutta sanoin vain yksinkertaisesti, että kyseessä on eh, nämä talousehdot ja taloustilanteet, jotka ovat erilaisia eri lentoyhtiöiden osalta. Mutta lentoyhtiöt ovat hyvin avoimia eh, näiden muutosten suhteen. Ja sitten tärkeää on myöskin ottaa huomioon se, että olemme uusi toimija markkinoilla ja tietysti on hyvä, että voidaan vertailla täydellisesti hintoja eri lentoyhtiöiden välillä. Lentoyhtiöt ovat riippuvaisia hyvin paljon näistä matkatoimistoista ja kyllä suuret matkatoimistoverkostot, travel management companies, ovat erittäin tärkeitä. American Express, Carlson ja niin edelleen. Kyllä lentoyhtiöt ovat riippuvaisia näistä matkatoimistoista Eli niille se on erittäin tärkeää, että nämä jakelijat sitten toimivat korrektisti ja tällä hetkellä Amex Carlson ja muut ovat tukeneet selkeästi NDC, eivät vielä ole ottaneet sitä käyttöön, koska se ei ole vielä valmis, mutta ongelma tässä on edelleenkin tämä CRS, tietokonepohjainen paikavarasjärjestelmä, se on liian, liian hidas ja tässä voidaan kysyä, että miksi tämä standardi ei ole muuttunut kolmen vuoden aikana. Kiitoksia. Kiitos. Haluatteko tämä nyt vielä jotenkin reagoida siihen, mitä herra Uur totesi? Herra Pengu, kerran vielä, kun sanoin jotain välittämisestä. No, on kyse uusista kanavista. Ja se, että me nyt olemme olemassa, tai kestävällä pohjalla toivottavasti niin, että muut myyjät, jotka ovat ole vakiintuneita toimijoita, ja siellä on satoittain siis myyjiä, jotka haluaisivat entuja myydä, mutta ei voi, kun se on niin mutkikasta. Se voi olla, että jakelujärjestelmä on hankala jaeltakin, jos haluaa akkreditoitun matkan järjestäjä täytyy maksaa paljon, mutta on aika paljon verkkokauppoja, jotka haluaisivat lentoja myydä. Tekniikka on tarjolla, mutta se on kovin mutkikasta tällä hetkellä. Siksi me olemme olemassa. Ei ole kyse pelkästään tästä välittämisestä. Kaikki puhuvat tästä MTCstä nyt. Tässä on kolme tärkeää, ei niinkään MTC, vaan API. Siellä se muuttuu. EasyJet, Eurowings, Vueling, kaikki halvalentoyhtiöt ovat api jotka, jos haluat siihen ottaa yhteyttä, niin tekevät. Ja 10-15 vuotta se on jo toiminut. Siksi perinteisetkin seuraavat sitä mallia, käyttävät tätä standardia, jotta he voivat sitten luoda näitä yhteyksiä. Mutta ei siinä ole mitään erilaista kuin mitä on tehty, kun jaellaan esimerkiksi jakelujärjestelmien kautta tai matka toimistoihin tai metahakuun. He tulevat vain nyt perässä ja NDC auttaa siinä. Ei se ole välittämistä, vaan yhdistämistä eri tavalla. Tätä halusin tähdentää. Kiitoksia, Pango. Herra de Plus, haluatteko vielä reagoida? Madame la Présidente, votre analyse... Teidän analyysinne on aivan täsmällisen tarkka. Jos ajatellaan 240 iätä jäsentä, niin ehkä siellä on parisen kymmentä, jotka no, pystyvät rahoituksellaan investoida mdc -hän. Ehkä siellä on iso osa alueellisia ja lue kiitos, meillä on paljon alueellisia yrityksiä, koska ne ovat kovin tärkeitä omille alueillaan. Ja kiitos, että meillä on alueellisia yrityksiä Euroopassa, niin meillä on paljon enemmän yhteyksiä täällä kuin Yhdysvalloissa, myös Yhdysvalloittoihin. Että ei aina tarvita mennä jonkun ison kaupungin kautta. Ei ole ollenkaan niin varmaa, että pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät sijoittamaan riittävästi uuteen standardiin. Ei ole ollenkaan varmaa, että kun on pk siis kyse, että 80 prosenttia jakelijoista ovat myös pk-yrityksiä, että heillä on keinoja sijoittaa uuteen standardiin, eikä pidä unohtaa, että standardi on yksi asia, mutta sitten jakeluketjussa on koko muu järjestelmä yrityksessä, eri kirjanpito, laskutus, yhteydet asiakkaihin, kaikki tämä on kytköksissä. Jos tulee uusi standardi, niin täytyy sijoittaa sitten merkittäviä summia, mutta mitä hyötyä siitä on, paitsi sitten paitsi että markkina on yhä hämärämpi ja mutkikaampi. Herra Noulan, haluatteko vai ette? Yes, I mean, I think, I, th- I think those points are, are absolutely... Toki. Että e, selkeästi e, oikeassa siinä, että, kusta, että kustannukset ovat korkeahkot ja teknologia on kallista, mutta ei sitä kannata silti silti hylätä. Tässä nyt on on tietenkin olemassa jotakin ratkaisuja, en tiedä kyllä mitkä on pikkuhiljaa kuluttajilla on vielä sitä avoimuuden tarvetta ja mahdollista siihen, että teknologia sitten siinä kuroo tätä kuilua umpeen. Kiitos hyvät herrat. Sitten seuraava paneeli. Ehkä osaamme suosiota heille. Kiitoksia kovasti. Allez, nous continuons. Sitten eteenpäin. Ja minä kutsun tänne seuraava paneelin alustajat. Olkapa hyvät, istutukaa. Alors, je vous les présente. No niin, esittelenpä heidät. Herra Kruit, hyvää päivää, tervetuloa. Te edustatte European Passengers Federationia. Tervetuloa valiokuntaan. Herra Klenner ETTSAsta. Me olemmekin nähneet jo aiemmin. Ja herra Dussard, mekin tunne toisemme. Te vedätte yksikköä DG Movessa, tässä toisessa paneelissa otsikkona on neutraaliuden ja läpinäkyvyyden varmistaminen. No kyllä vaan. Sitä on vähän käsitelty, kun ajatellaan lentojen, lippujen myyntiä, niin on vähän kilpailua riippumattomien lippumyyntien ja lentoyhtiöiden kesken, koska lippumyyjät eivät ole kuljetusyrityksiä, vaan lentoyhtiöt ovat omia lippuja uudelleen myymään. Tässä nähtiin jo paneeli ykkösessä, että todellakin on tullut uusia toimijoita, riippumattomia verkossa toimivia lipunmyyjiä ja sitten näitä tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestäjiä, Computer Reservation Systems, CRS englanniksi. Ei siinä mitään sen omituisempaa ole, mutta mitkä sitten ovat oikeat säännöt? niin että kilpailu on tervettä kaikkien toimijoiden kesken, niin että viime kädessä siitä hyötyy kuluttaja sentään. Sitä vartenhan tässä ollaan, että lainsäädäntö toimisi kansalaisia varten, varsinkin että olisi vertailuvälineitä ja varausjärjestelmiä. Mutta nythän on nähty, että viime aikoina on joitakin yrityksiä, jotka velottavat ylihintaa hinnoistaan – joka kun on kyse riippumattomista lipumyistä, siitä otetaan hinta ja niitä on aika paljon sitä paitsi jotenkin yritysten kohdalla Lufthansa on esimerkkinä ollut jo ensimmäisessä paneelissa, sitä paitsi se on halvempaa sitten, kun puolestaan on TPJissä. Eli se sitten pakottaa matkatoimistot ja käyttäjät jatkossa hankala tilanteeseen. Ja lentoyhtiöt ovat nyt kehitelleet myös sitten lipun myyntijärjestelmiä. Kai niitä pitäisi sitten kohdellakin tavallisena TPJ-nä. Eikä se nyt olisi järkevää. Eli minkään ei pitäisi estää kilpailua lentoyhtiöiden alustojen ja sitten näiden riippumattomien alustojen välillä. Ja siksi olen kovin tyytyväinen, että te tässä kakkospaneelissa olette. No nyt esitetään totuuden kysymykset. Eli miten nyt on niin, että komissio kolme vuotta on vetkutellut, selvittänyt, tarkistanut käytännössäännön puitteissa. Mitä se tekee, kun se vetkuttelee? Miksi näin on, että komissio on sitten viime kädessä hylännytkin tämän? Kuluttajatkin ovat miettineet, mitä tästä oikein olitte ajatelleet. Mitenkään kieltämättä sitä, että joskus esitellään vain, että käyntäänsäännöt ovat vanhentuneet ja ne pitää tarkistaa. No mitä sitten tehdään? Milloin tarkistetaan? Jos on vanha käynyt, niin miksi sitä sovelletaan? Ja jos ei sitä ole tarkistettukaan. Alustan vähän tässä jo, menen suoraan itse kuuman perunaan. Mutta todellakin tässä toisessa paneelissa kaivataan todellisia ehdotuksia. Sopiiko? Minä vähän painostan. Eli aloitetaanpa pitämättä puhetta puhumalla kuluttajista, kuluttajien äänellä. Edelleen ne seitsemän minuuttia. Minä tässä valvonnan ajan käyttö. Olkapa hyvä. Uh, thank you very much. Um, uh... Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta tulla tänne. Eli puhun täällä Euroopan matkustajien liiton puolesta – Euroopan matkustajien liitto on kattojärjestö, jossa on jäsen, jolla on jäseniä 21 e-, Euroopan maassa. Meillä on noin 38 jäsenjärjestöä. Olemme aloittaneet 2002 vuonna toimintanne ja edustamme matkustajien kantaa erilaisissa tilanteissa. Ja Olemme myös paikallisliikenteessä, busseissa, niin meri- ja rautatieliikenteessä mukana. Ja tässä näkyy ne maat, missä me toimimme. Muutama sana itsestäni. Olen Arjen Kart, olen äh, hallituksen jäsen EPFssä ja olin Roverissa aikaisemmin puheenjohtajana äh, Alankomaissa ja sitten ammatiltani äh, vastaan vuokratyövoimassa hallinnoinnissa. No niin, sitten seuraava dia. Kiitoksia. No, mitä matkustaja tar- tarvitsee? Tämä on hyvin yksinkertainen asia. Matkustaja tarvitsee luotettavaa tietoa kolmesta asiasta. Aikatauluista, kustannuksista, ja tämä ei tarkoita hintaa. Kustannukset tarkoittaa jotakin muutakin, ja tarvitaan myös tietoa siitä, miten liput voi varata. Nämä kolme tietoa tarvitaan ennen kuin voi matkustaa, niin tarvii tietoa, tietoa näistä asioista. No mikä todellisuus sitten on? No todellisuus on sitä, että on epätäydellistä tietoa eri lentoyhtiöiden aikatauluista. Esimerkiksi ensi kuussa minun pitää mennä Osloon Amsterdamista. Tämä hyvin yksinkertainen matka voisi kuvitella. Mutta kun haluan saada tietoa aikataulusta, voin mennä KLM-pakeille ja sitten sieltä saan tietoa ja Sassilta saan ne, niiden päivittäisistä lennoista tietoa. Mutta mitä minä sitten teen? Minä katson näiltä nettisivustoilta, josta näkyy suurimman osan lentoyhtiöistä tiedot sanon suurimman osan, koska joissain tapauksissa siellä ei ole kaikki tiedot, esimerkiksi Ryanair ei välttämättä ole tai EasyJet ei ole näissä listoissa mukana, eli pitää tehdä aika paljon tutkimusta ennen kuin saa selville kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Ja tieto on monimutkaisempi, kun puhutaan kustannuksista. Eli kustannukset ei ole sama kuin hinta. Me tiedämme kaikki näitä, näitä mainoksia, että voidaan matkustaa Amsterdamista Osloon jollakin naurettavan halvalla hinnalla. Me tiedämme kaikki tällaiset mainokset. Mutta mikä todellisuus sitten on? Ei ole olemassa avoimuutta hinnan tai kustannusten osalta, koska meillä on nämä lisäkustannukset, jotka tulevat tähän päälle. Eli aikaisemmat puhujat ovat näistä jo puhuneet. Sitten on ylimääräiset kustannukset matkatavaroista, ja tämä on hyvin monimutkainen tilanne. Joissakin tapauksissa maksetaan 10 kilosta ekstraa, joissakin 20, joskus 23 ja niin edelleen. Eli pitää tehdä aika paljon tutkimusta ennen kuin saa tietää, että mitä oikeastaan pitää maksaa. Joskus matkatavarat maksavat enemmän kuin matkustajan lippu tai se, mitä niistä pitää maksaa, on suurempi määrä. No sitten ylimääräiset varauskustannukset Alankomaissa – tällaisella, maksetaan usein tällaisella Ideal-järjestelmällä, mutta jos vaikka belgialainen haluaa alankomaisella nettisivulla maksaa, eikä sillä ole Ideal-järjestelmään pääsyä, niin sitten sen pitää, hänen pitää maksaa äh, luottokortilla ja siitä tulee ylimääräisiä kustannuksia. Niistä ei aina puhuta aika etukäteen. Sitten on tällaiset salaiset tai peitetyt kustannukset. Ihmiset eivät yleensäkään matkusta lentokentältä lentokentälle, vaan minä kun esimerkiksi haluan mennä Osloon, minun pitää Amersfoortilta päästä Amsterdamin lentokentälle, minä käytän julkisia tai autoa. Ja sitten saavun Osloon, minun, minä en halua mennä lentokentälle tai jäädä sinne, vaan haluan mennä erääseen Oslon lähiöön. Kuinka sitten voin jatkaa matkani? Voin mennä sinne taksilla. Tämä on ehkä todella kallista. Saatan mennä bussilla, mutta missä on bussipysäkki ja miten bussi sitten maksetaan Oslossa, en tiedä. No, voin käyttää junaa. Siellä on kaksikin junaa. Oslon ää, äh, lentokentän Flicktarget on hyvin hieno, mutta hyvin kallis juna. Sitten on toinen valtion juna, joka on paljon halvempi. Ja ne, sieltä saa ostaa lippuja, jotka sitten käyvät koko Oslon liikenteessä. No miten sitten maksetaan kustannukset? Nämä ovat kaikki ylimääräisiä asioita, jotka tekevät, muodostavat tämän totaalikustannuksen koko minun matkalleni. Mitä me matkustajina haluamme? Me haluamme tietoa kaikista lentoyhtiöistä. Haluamme helpon pääsyn tietoihin. Haluamme todella tietää, mitä voi varata, mistä sen voi löytää. Ja haluamme saada avoimuutta hinnan osalta. Haluamme, että on hyvin selvää, että mistä pitää maksaa ja mistä ei. Lisäksi me haluamme, että näissä varauskanavissa ei ole eroja. Esimerkiksi tämä lisäkustannus Lufthansa on erittäin huono ajatus, ja jos ei Euroopan komissio tätä pysäytä, niin se jatkaa, koska samanlaisia esimerkkejä näkyy myös rautat- ja matku- matkustuksen puolella. Sitten neljäs asia, mitä me haluamme, me haluamme tietoa matkustajan oikeuksista. Olen nähnyt, että Euroopan parlamentissa ollaan oltu hyvin aktiivisia tässä asiassa olemme kiitollisia siitä, mutta kuinka moni ihminen oikeastaan tietää, mitkä ovat matkustajan oikeudet? Jos minä matkatoimistosta buukkaan lipun ja milloin on ongelma, pitäisikö minun mennä matkatoimiston pakeille, jos tulee ongelmia vai lentoyhtiön pakeille. En tiedä, minne pitäisi mennä. Eli on tärkeää, että ihmiset tietävät oikeuksista ja miten he pääsevät käsiksi näihin oikeuksiin, miten saavat tietoa niistä. Tämä on erittäin tärkeää kuluttajan osalta. Sitten aivan kuten sanoin aikaisemmin, pitäisi saada tietoa myöskin matkasta lentokentän ulkopuolella. Eli tätä ei ole saatavilla lentoyhtiöyhteyksissä ollenkaan. Kiitoksia. Kiitos teille ja varsinkin siitäkin, että noudatitte annettu aikaa. Ja nyt saa puheenvuoron toinen vieraamme, herra Klenner. Olkaa hyviä, seitsemän minuuttia. Thank you very... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, että pääsin. Aika nostalginen hetki, kun olen yhdeksän vuoden jälkeen viimeistä kertaa tässä ominaisuudessa. Se on ollut kunnia ja ilo tehdä työtä tämän parlamentin kanssa. Jatkan kyllä työn seuraamista, mutta ihan niin pitkällä vielä ei olla. Eli nyt itse asiaan. Saako seuraavan dian? Minä edustan ETSAa, järjestö, joka edustaa matka tekniikkayrityksiä. Tunnette varmaan monetkin näistä merkeistä tällä dialla. Minä keskittyisin tänään nimenomaan CRS-käytännesääntöihin, miksi meillä on sellainen set käännöt, mikä arvo niillä on ja mikä sen tulevaisuus pitäisi olla meidän mielestämme. Saanko seuraavan dian? Kiitos. Kuten herra Fannenkamp aivan oikein totteesi, lentoyhtiöt nimenomaan loivat tietokonepohjaiset paikanvarausjärjestelmät 70-80-luvulla. Itse asiassa, kun Euroopan unioni päätti purkaa lentoalan sääntelyn, niin totesimme, että tarvitaan jotain takeita kilpailulle ja se, että pääsee markkinoille ja totta kai myös kuluttajille. Tästä syystä CRS käytännössä nyt luotiin, jotta voidaan estää lentoyhtiöitä lisäämään markkinahallintaa, hallitseva asemansa markkinoilla siihen aikaan, että se valuisi vähän alaskin päin, niin että uudet kilpailutkin pääsisivät markkinoille. Asetus toi uutta vakautta ja läpinäkyvyyttä tiedoissa ja näin markkinat avautuvat laajemmalle kilpailulle ja alemmille hinnoille kuluttajille. Olen kuullut täällä kommenttia tänäänkin jakelun kuluista. Itse asiassa on riippumaton niin tutkimus olemassa en Frattalta yhdistyneestä kuningaskunnasta, joka tekee sen ikävän työn, että vertaile kuluja, kun on kyse suorasta ja välillisestä jakelusta. Ja ei se mikään yllätys meille ollut, mutta selväksi kävi, että välillinen jakelu on todella tehokas tapa jakelussa sisällön osalta. Ja ihan samalla linjalla kulujen osalta kuin suorassakin jakelussa. Jos ajatellaan suuri saksalainen yritys, jonka kaikki tiedämme hyvin, joutui Itävallassa käräjille tämän lisämaksun vuoksi, niin siltä pyydettiin näyttöä siitä, että lisämaksu oli perusteltu. Eivät ole vieläkään pystyneet toimittamaan tällaista näyttöä tuomioistuimelle. Aika yllättävää. Saako seuraava dian? viimeisen 10-15 vuoden aikana, kun on tullut internet ja yhä suurempi määrä kuluttajia käyttämässä internetiä, niin on tullut myös uusia kanavia. Jotkut ovat säänneltyjä, jotkut eivät. Jotkut, jotka ovat puolueellisia, eli kallistuvat lentoyhtiöiden puoleen. Ja sanottakoon nyt tämä ihan selvästi. Tässä olisi tärkeää saada kilpailua. Minä uskoisin, että tänä päivänä, jos ajatellaan keskiarvoa, niin se on noin 50 prosenttia jakelusta, joka on suoraa. Jos joku sanoo, että tietokonepohjajärjestäjät ja matkatoimistot ovat mukaan pullonkaula, niin eikä siinä liioitella aika lailla? Vähintäänkin. Seuraava dia, kiitos. Me puhumme lisämaksuista. Lisämaksut ovat oire isommasta ongelmasta käsittääkseni nimittäin jakelusyrjintää. Tai kanavien syrjinnässä se ilmenee lisämaksuina, mutta myös ajatellaan syrjitten sitä, mitä sisältöä tarjotaan ja mitä kanavaa käytetään. Ja voi vielä sanoa ihan ensi kättelyssä, että eikö pitäisi olla vapaus elinkeinoelämässä siitä, kuka on mukana, kuka tarjoaa mitä sisältöä ja missä kanavassa. Ja totta kai Ehkä sitä olisi hyvä miettiä sitäkin, mutta sitten toisaalta tässä markkinoilla on toisella laidalla kuluttaja, joka ei hyödy pirstaloitumisesta, jos haluaa yhdessä paikassa vertailla kaikkia tarjouksia, joita käytössä on. Nimittäin vain sillä tavalla toisella laidalla oleva markkinatoimija saada kuriin. Miten voidaan saada kukostavaa kilpailua ilmailualalla, jos ei ole kurinalaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Puolueellinen jakelu ja vastaava toiminta johtaa siihen, että yhä suurempi osa jakelusta on muutaman suuren yrityksen käsissä ja sitten tulee yhä vähemmän uusia toimintoja. Se vähentää kilpailua. Nyt se on jo nähtävissäkin, että Täytyy joilla olla vahva markkina-asema, voivat vielä entisestäänkin vahvistamaan asemaansa eri keinoin, mukaan lukien kanavasyrjinnän muodossa. Ja sitten kuluttajalle käy yhä vaikeammaksi vertailla, koska pirstaloituminen ei ole hyväksi hänelle. Ja sanonko nyt selvästi, että kuluttaja ehkä haluaa sitten ottaa välillisestä kanavasta ostakoon. Se on hänen valintansa ja kun se on tarjollakin, mutta jos se on hankala kuluttajalle – vertailla, jos kerran joku haluaa vertailla. Ja minun mielestäni Arjo on tästä samaa mieltä, että on oikeuskin valita, niin sitten se on vakava ongelma. Mennäänpä sitten seuraavaan diaan liittyen tähän suoraan valitukseen kolme vuotta sitten Lufthansaa vastaan tässä lisämaksuasiassa. Kristoff, tiedän, että sinulla on poliittinenkin esimies olemassa. Älä ota tätä henkilökohtaisena kritiikkinä, mutta kyllä on, että komissio ilmeisesti on käynyt läpi näitä valituksia jo kolme vuotta. Ei kyllä ole hylännytkään niitä, tehtäkö tämä selväksi, mutta on päättänyt, ettei sääntöjä noudattaa, koska voi olla, että ne muuttuvat jossain vaiheessa jatkossa. Jos sitten tästä tulee uusi normaali, niin lainsäädännön täyttöönpano käy täysin tehottomaksi. Mitä te täällä teette säätämässä lakeja, jos ei niitä täytäntöön panna? Minä vetoaisinkin komission, että miettikääpä vielä uudelleen tätä, niin että valitukset otetaan vakavasti. Asetus on voimassa edelleen ja varmasti niin kauan, kunnes se tarkistetaan. Ihan lyhyesti. Nyt menen yli ajan. Mutta vielä jatkosta, mitä sitten kutsutaankin ehkä joksikin muuksi. Siinä pitäisi ottaa huomioon myös uudet jakelukanavat, joita on tullut. Pitäisi tarkkaan miettiä nykyistä jakelumaisemaa, ehkä tulevaakin. Sen täytyy jatkossakin huomioida neutraalius, läpinäkyvyys ja tiedonsaanti kuluttajille, kuten totesin aiemminkin. Mitä virkaa lainsäädännöllä, jos ei sitä täytäntöön pane? nykyiset säännöt tai mikä tahansa uutta lainsäädäntöä tulee alalla, niin sitä pitää täytäntöön panna hyvissä ajoin oikeusvarmuuden nimissä. Ajatellen markkinatoimijoita ja kuluttajia. Kiitoksia kovasti. Merci beaucoup, monsieur Klenner. Kiitoksia, herra Klenner. Ja sitten ihan viimeisenä herra Dussard, olkaa hyvä seitsemän minuuttia. Merci madame présidente, c'est toujours un grand plaisir un grand honneur de parler devant vous. Kiitoksia oikein paljon aina eh, ilo olla täällä puhumassa teidän edessänne ja tämä on oikein kiinnostava aihe myöskin. No niin, koska tässä on hyvin vähän aikaa, niin minä keskityn siihen, että mi- miten tätä eh, järjestelmään on varsinaisella uudistettu ja tätä säädöstä tai siihen liittyvää asetusta 2015 vuodelta on tämä komission teksti ja tässä, tämä liittyy myöskin tähän lento- tai ilmailupalvelusäädökseen. 2007 lokakuussa komissio julkaisi tällaisen suuntaviivat, jossa jota analysoidaan nyt ensimmäistä kertaa. Näitä pitää analysoida ja sitten hiljattain tulee, tai pian tulee olemaan julkinen kuuleminen ja siinä sitten kaikki pystyvät puhumaan tästä aiheesta. Tämä on erittäin tärkeää. Ja tämä julkinen kuulinen sitten Siinä on mukana konsultti, joka on jo ollut yhteydessä suurimpaan osaan äh, yrityksiin ja sidosryhmiin, jotka liittyvät tähän kysymykseen. Sitten 2019 maaliskuussa saadaan tästä komission päätelmistä tämä analyysi ja ja nykyinen parlamentti ei välttämättä ehdi tätä käsitellä, joten sitten näistä pitää käsitellä seuraavan tulevan parlamentin kanssa. Ja tässä on kaksi mahdollisuutta. Voimme saada aikaiseksi tämän arvion tai saada sen päätöksen tai katsotaan, että voi olla niin, että komissio katsoo, että tämä teksti on aivan oikein siinä ja mitään ei haluta muuttaa. Tai sitten voi olla päinvastoin niin, että innovaatioalalla tapahtuva kehitys ja tässä jakelukanavissa tapahtuva kehitys sitten pakottaa meitä uudelleen avaamaan tekstin. No, en, tässä vaiheessa kun olen kuullut tämän iltapäivän puheita ja puheenvuoroja ja alan toimijoiden puheenvuoroja, monet ovat ottaneet tärkeitä asioita esille, jotka meidänkin mielestämme ovat tärkeitä tässä keskustelussa. Ensinnäkin liittyen ää, siihen, että yritykset pystyvät ihan oman kanavansa, jakelukanavansa vapaasti valitsemaan. Tämä on yksi asia. Sitten toisekseen on selvää, että kaikki operaattorit ja toimijat ovat samoilla markkinoilla ja niillä on samat säännöt. Ja tämä asia on tehtävä selväksi. Amadeus, Tarveport ja Saab, niillä on erityiset säännöt, äh, erityiset käytännössäännöt ja muutkin, jotka ovat samantyyppisillä markkinoilla toimivia operaattoreita, niillä on saman, samanlaiset säännöt myöskin ja niiden pitää toimia sääntöjen puitteista. Tämä on se periaate, joka meidän mielestämme on tärkeä. Sitten olemme tänä iltapäivänä myöskin kuulleet siitä, näitä huolenaiheita ja puheita siitä, että kuluttaja on kaikkein keskeinen asia. Haluamme tietysti näin, tämä on ihan selvä asia, haluamme yhtenäismarkkinoille, että kuluttaja on pystyy vertailemaan tuotteita ja hintoja, jotka markkinoilla on saatavilla. Ja tämä on aivan päivänselvä asia meille. Sitten tässä puhuttiin artikasta viisi nykyisestä, nykyisessä ää, äh, säännöksessä ja tässä puhutaan ää, äh, neutraalistista ja ei-syrjivästä käytännöstä, eli on ja aivan oikein, oikeita huomioita tästä on tehty. Ja aivan kuten tässä sanottiin, ei pidä unohtaa sitä, että käytäntesääntöjen arviointi tehdään sellaisessa yhteydessä, että lentoyhtiö, lentoyhtiöt ovat tässä mukana joidenkin osalta tilanne voi olla monimutkaisempi kuin joidenkin toisten, ja me toivomme, että saimme, saisimme kunnollisen arviointijärjestelmän aikaiseksi ja myöskin monitorointiin valvontajärjestelmän. Ja myöskin hintoja, haluamme, että tai niin hintojen vertailtavuusta on tullut, tullut hankalampi kuluttajille, se on ihan selvää, joten me tutkimme tätä asiaa Ja tämä on oikeastaan kaikki tästä ja olen avoin kysymyksille ja keskustelulle tästä asiasta. Kiitos. Kiitos herra Ja nyt sitten käynnistämme keskustelun. Rova Klun, aloitettako te? Olkaapa hyvä. Thank you. Uh, thank you for... Uh, Kiitokset näistä alustuksista. Äh, kysymykset ovat edelleen samoja, mitä äh, äsken äh, komissio, komissiosta mitä olemme kuulleet siis valituksia palveluntarjoajilla näistä tämän nimenomaisen lentoyhtiön lisämaksuista – 16 euroa per matkustaja palvelumaksuina. Koskee varmaan muitakin, ei yksin tätä mainittua. Eli miksi me voi nyt sitten tätä nykyisiä, nyky, nykyistä käytännön sääntö, nippua voi käyttää? että, että tässä, tässä äsken jo hahmottelitte niin, tätä, mitä, miten tästä eteenpäin, että maaliskuussa ensi vuonna on, on, on kenties sitten jonkinlainen taitekohtana no siinä sitten, kun komissiokin vaihtuu, että komissaarit ottavat aikansa no, päästäessään vähän jyvälle asioista. Eli sitten taas ehkä 2019 lopulla 2020 alussa aikaisintaan olemme sitten taas kypsiä asia käsittelemään. Kaiken aikaa tämä kuluttajaraukka sitten maksaa tämän täysin sattumanvaraisen lisämaksun. En tiedä sitten käykö näin. Eli hämmästyttää, että ei että ole kyenneet toimimaan tämän, näiden nykyisten käytännön sääntöjen nojalla. Kentiltä kysyisin, että, että tästä mainitsemastana lisämaksusta kuka kuka se nyt maksaa loppupeleissä, kuluttajako, kun tässä avoimesta, avoimuudesta nyt puhutaan. Se nyt on tietenkin äh, huolenaihe. Toinen keskustelu voidaan käydä sitten tietysti lentokenttien äh, äh, hoitajien ja ylläpitäjien kanssa sitten heidän maksustaan. Mutta se on jo toinen tarina, mutta eikö se sekin sitten lankea kuluttajan? La parole est à vous. Mulțumesc frumos, doamna uh, președintă, mulțumesc și celor care participă la această dezbatere. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Kiitos kaikille alustajille. Varmasti kollegat muistavat, että minä olen yksi niistä parlamentin jäsenistä, jotka ottavat esille tämän lisämaksuasian joitakin yritysten kohdalla ja sanon nyt vielä selvästi, että siinä murennetaan kuluttajien oikeuksia. Se on vastoin läpinäkyvyyden periaatetta ajatellen matkakuluja. Sanoisin jopa, että siinä uhataan kilpailua sisämarkkinoilla lentoliikenteessä. Sitä paitsi se keinotekoisesti jo nostaa hintoja. Se on kuluttajan haitaksi. Nyt on kyse kuitenkin sisämarkkinoista, digitaalisesta ajasta ja kai kuluttajalla on oikeus saada tietoa voidakseen verkossa vertailla hintoja ja kuluja. Kysyisinkin, kuinka paljon kuluttaja sitten tietää ostaessaan lippua, kuinka paljon maksaa lisämaksua, kun hän ostaa ensinnäkin lipun itselleen tai sitten mitä maksaa matkalaukut. Eli onko kuluttaja perillä? En usko, että on perillä kaikista kuluista. Minä väittäisin, että tässä on toimita vastoin nykyisiä käytännön sääntöjä. Ymmärrän toki, kun komissio sanoo, että niitä tarkistetaan aikanaan. Mutta entäpä mitä tapahtuu siihen mennessä? Meillä on olemassa ongelmia, jotka on ratkaistava. Ei tässä nyt voida pelkästään loukutetta kuluttajaa ja sanoa vain hänelle, että no sitten tulee uudet säännöt, jotka hoitavat asiaa. Tässä on kolme selvää kysymystä komissiolle, toistensa vastauksen. Nimittäin, no niin, totta kai kirjallisen kysymyksen kun en ole vastaus saanut tähän mennessä. Eli kokeilen onneani tälläkin kertaa. Mitä komissio tekee sen takamiseksi, että nykyisiä sääntöjä noudatetaan? Komissio ei ole riittävästi toiminut. Eikö sitä voida tulkita peräti tueksi tälle käytännölle, vaikka on käytännöstä, joka on vastoin läpinäkyvyyden periaatetta ja vastaan kuluttajan etuja. Meidän pitäisi sitten ruveta muuttamaan, jos tästä tulee ehkä sitten ennakkotapaus mille tahansa palvelun tarjoamiselle, millä mulla alalla tahansa, eikä pelkästään lentoliikenteessä. Mitä komissio aikoo tehdä konkreettisesti sen takamiseksi, että matkustajat voivat todellakin käyttää näitä lentoyhtiöiden palveluita ilman, että joutuu sitten kärsimään siitä kuluissaan. Kyse on miljoonista ja miljoonista lentomatkustajista, miljoonista kuluttajista, jotka tästä kärsivät, menettävät rahansa. Eli kyse on kuluttajan kukkarosta. Ja kenen kukkaro se sitten menee? Meillä on varmasti velvollisuus tukea kuluttajia. Kiitos kovasti, Tapardel. Ei, herra Rikke, ette te puhu. Minä nyt kuitenkin valiokunnan puheenjohtajana palaisin siihen komission uskomattomaan hitauteen. En siis kerta kaikkiaan tajua. Te kyllä tässä selititte, että kolme vuotta DG Movessa on käyty läpi valitusta käytännön sääntöjen pohjalta 2009 on kyse tästä CRstä ja hylkäsitte sen. Ja kuitenkaan ette kiellä Lufthansaa toimimasta laittomasti. Sitten sanotte, että todeten, että on käytännön säännöt, vanhanaikaiset toki, niitä pitää tarkistaa, kälä, kälä, kälä, mutta kuulkaa, tässä on periaatteellinen ongelma. Periaatteellinen ongelma sanon suoraan. Nimittäin kun kansalainen miettii kuluttajaoikeuksiaan, ja sitten hän käytyy meidän lainsäätäjien puoleen. Mitä te teette? Ja kolmen vuoden ajan te olette vain pyöritelleet peukaloita. Eli kysyisin tästä. Kaikki täällä valiokunnassa puolustavat tätä periaatetta digitaalisessa palvelussa, eli neutraalius. Voidaanko nyt sitten ajatella, että kun on kyse kilpailusta lentoyhtiöiden ja tietokonepohjaisten järjest- varajien välillä, niin että voidaanko tässä nyt sitten taata neutraalius tämä ensin. Toiseksi, kun on kyse valituksen tekemisestä, varsinkin kun on kyse DTS, ETTSAsta, SAsta Lufthansan kohdalla, niin minä sanoisin, että tämä on kiireellinen asia, enkä ymmärrä, miksi olette tuhlanneet kolme vuotta valituksen käsittelyyn, kyllä varsin hyvin tiedetään, että kun ajatellaan riippumattomien toimittajien hinnat kärsivät tästä. Eli kysyn ihan yksinkertaisesti tästä suoraan komissiolta. Missä määrin ja millä vauhdilla voitaisiin ajatella, että saadaan käytännössä aito tarkistus niin, että tekin olette pitäneet säätiön vanhanaikaisina. Jos ne ovat vanhanaikaisia teidän mielestänne, ja sitten mitään tehdä kuitenkaan. Eikö tämä nyt ole periaatteellinen ongelma? Onko jotain muuta kysyttävää? Ei. Eli puheenvuoron saavat kaikki alustajat. Kuka aloittaa? Komissio. Olette yksi komission edustajista. Olkaa hyvä, Radisar. Kiitoksia oikein paljon näistä hyvin suorista kysymyksistä. Minun vastauksenikin on suora. Näin ollen, mitä tulee tähän valitukseen, joka esitettiin Lufthansa ja sen lisämaksuja vastaan, no tämä tapaus on kestänyt jonkun aikaa. Se on ollut hyvin monimutkainen teksti. Ja tässä on tiettyjä haasteita ollut myöskin tässä jakelun loppuvaiheessa. No, komissio on antanut tästä alustavaa päätelmänsä. Täysistunnon täysistunto on vastannut komissiolle, joten komissiota on pyydetty tutkimaan tätä ja koska tämä tapaus on auki, niin en tietysti pysty tähän täsmällisesti, täsmällisesti vastaamaan, koska minulla ei ole tällaista mandaattia, tällaista valtuutusta. Joten tässä näin hyvin yleis, yleisluontoinen eh, vastaus. Pahoillani tästä. Eh merci. Concrètement sur la question de Madame No, rouva Kluunelle. Who pays the price? Well, Eli siis kuka äh, mak- maksaa ää, lystin vastaisesti ja itsekin kuluttajahan sen. tässä kun tätä lasken, laskennan, laskennan toteuttaa, laskelman tekee, ja, ja, ja jos u, u, suuret lentoyhtiöt kaikki noudattaisivat, kaikki ovat tätä ää, noudattaneet nyt kolmen vuoden ajan jo Tämä on tietysti ihan julkista tietoa heidän vuosikertomuksistaan. Niin ja jos ajatellaan lippujen myytyjen lippujen lukumäärä ja jaetaan ja suhteessa sitten siihen, mitä syödään äh, suoraan ja sitten äh, ja mitkä, mitä sitten myydään välittäjän kautta ja kerrotaan 16 jäsenille. Äh, siinä samaan aikaan lisämaksuja on tupsahdellut sinne sun tänne lentoyhteyttien luovuudella ei ole rajoja, niin päästään miljardiin kolmen vuoden aikana, miljardiin yhteisesti kaikkien globaalien asiakkaiden kukkarossa. Tässä Lufthansa on erittäin aktiivinen lentoyhtiö EUn sisäisillä ja nimenomaan EUsta sta eu suuntautuvilla kaukolennoilla. Kiitos kovasti. Olkaa hyvä. I think it's quite right. It is in the end the consumer who... Itse asiassa viime kädessähän kuluttajahan tämän lisämaksun äh, pulittaa äh, nokkela asiakas voi äh, verrata sitten hintoja, niin, jos varaa suoraan kuolemaan tai jonkun välittäjän välityksellä. Siinä sen, sen eron huomaa itse. Mutta harva on niin nokkela Äh, on joukko ihmisiä, jotka eivät ole ihan niin fiksuja, että kykenisivät itse omin käsin löytämään itselleen halvimman hinnan. Matkatoimistot näyttelevät edelleenkin tärkeää roolia näinäkin aikoina. Palvelen niitä asiakkaita, jotka eivät ole niin teknisesti näppäriä. Ja eikä heidän pidä siitä minun mielestäni kärsiä tietenkään. Y a-t-il encore des questions? Onko vielä kysyttävää? Alors moi j'ai encore une question. Minulla olisi vielä yksi kysymys. En minä ole oikein tyytyväinen komission vastaukseen. Ei kun, no ei se nyt teitä vastaan ole, herra Dussar. Olen samaa mieltä Rohit Zapaderin kanssa. Että voi mukaan vastata kysymykseen, koska se on mennyt ohi minun palk- mittaluokkani, mutta kyllä meidän täytyy saada vastaus. Kun me kerran edustamme täällä kansalaisia, niin me olemme heille tilivelvollisia. Ja eivät he tajua, mitä tässä on tekeillä. Eli kyllä me haluamme myös me läpinäkyvyyttä. Tiedän, ettei se nyt ole teidän vikana, herra Byssar, sinällään. Katsotaan, mitä tässä tehtävissä on komission kanssa. Olen samaa mieltä Rova Zapadelin kanssa. Kiitos että olitte kuitenkin läsnä täällä ja mukana leikissä. Kiitos kaikille herroille. Ja voimme varmasti ottaa suositakin teille siitä, että uhrasitte aikaanne tullaksenne valiokuntaan. Ja tämä aihe nyt on vasta aluillaan. Allez, nous continuons notre programme. Sitten jatketaan ohjelmaa. Kiitos teille. Ja pitemmittä puheitta. Kiitos tapamisiin. kiitos. Eli me jatkamme Herra Siilen mietinnöllä. Herra, kiitos Siile. Kiitos, että suostuit lykkäämään tätä tämän aiheen käsittelyä, mutta ennen kaikkea sanoisin tervetuloa pienelle tyttölle Roviön vieressä. Mikä sinun nimesi on? Camille. Tuletko tänne podiumille? Ja hän voi minun kanssani vetää kokousta viimeistä kertaa. Joo, regarde. Parla, parla, parla. Madame Vieux, elle... Rouva Vieux, saako hän tulla minun viereeni? Hyvä. Kysyn äidiltä. Mikä Camille? Mikä ikäinen olet? Kymmenen ja puoli. Valmiina? Hän sanoi, että ei hän ole valmiina. Te prête là? No, oliko nyt valmiina? No nyt on valmiina. Erinomaista. Jatketaan kokousta. No niin, vähän edemmäs ja lähemmäs mikrofonia sanot. Hyvää iltapäivää kaikille jäsenille. Bonjour, mesdames, messieurs. Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat. Joo. Voi miten suloista. No niin, sitten aloitetaan. En tiedä, ymmärtääköhän ihan teidän mietintönne, herrat Siile, mutta aloitetaan kuitenkin. Kansainvälisten linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt. Olkaa hyvä. Uh, thank you, mademoiselle and madame Korcher. Eh, kiitoksia ja kiitoksia, hyvä Korcher. Bussit ja linja-autot ovat aina olleet yksi tärkeimpiä liikennevälineitä Euroopan unionissa ja ne ovat joillakin alueilla jopa ainoa julkinen liikenneväline, joka on saatavilla ja siksi tämä on erittäin tärkeää saada hyvät laatuista palvelua. Tämän mietinnön pääasia on erittäin eh, yksinkertainen, kun tarjotaan tällaisia, pitäisi pystyä tarjoamaan tällaisia eh, kaupunkien välisiä palveluja eh, kun sellaisten yhtiöiden osalta, jotka tulevat siis markkinoille. Ja monissa maissa näin ei ole, ja Eli tämä on, kyseessä on hyvä kapotaasi. Tämä on tämän mietinnän ytimessä. Ymmärrän erittäin hyvin minun henkilökuntani on tehnyt tämän asian kanssa töitä ja tämä on hyvin haastava. Me olemme tapanneet monia yrityksiä, myöskin hallituksen edustajia ja sidosryhmiä ja olemme myös kaikkien varjojen kanssa tekemisissä ja ka- kaikkien muiden esittelyjen kanssa, jotta löytäisimme hyvän tasapainon tähän asiakirjaan. Tämä on hyvin vaikea tehtävä. Samanaikaisesti me haluaisimme tästä myönteisiä tuloksia, vaikka tästä tulee haasteista ja on kuitenkin tärkeää, että me päästä irti tästä tavoitteestamme. Minä puhun näistä, tai kerron näistä suurimmista muutoksia komission ehdotuksiin, joita me olemme ehdottaneet valiokunnassa. Ensinnäkin tämä, nämä välimatka raja-arvot, niitä on muutettu. Aivan kuten tiedätte, tämä suuri äh, kriteeri on tämä välimatka 100 kilometriä, jonka aikana ei voida sitten pysähtyä toisen jäsenmaan markkinoille. Me olemme keskustelleet tästä ja löysimme neljä muutakin äh, toimia. Tämä on 27 tarkistus numeroltaan. Ja nämä ovat nämä lisäsäännöt, joiden mukaan ei saa päästä markkinoille. Ensinnäkin, jos tämä uusi tuli ja sitten jotenkin on uuden julkisen palvelusopimuksen alainen tai jos tämä on tote... Eli jos tämä on niin, niin kutsuttu uusi tuli. Ja jos on, otetaan tai nivotaan yhteen tällaiset hyödylliset ja ei-hyödylliset reitit ja sitten jollakin tavalla vaarannetaan näitä level playing field yhteisiä, yhtenäisiä toimintapuitteita. Tai, eli tämä on oikeastaan tämä raja-arvokysymys. Sitten tämä halutaan taata se, ettei kierretä mitenkään tätä julkisten palvelusopimusten äh, toimia komissio kansainvälistä äh, säännöllistä palvelua voidaan säädellä tällaisella julkisen palvelun sopimuksella. Eli tässä tapauksessa tälle liikenne- kulkuvälineelle annettaisiin kuuden kuukauden äh, varoitusaika. Ja me ymmärrämme tietysti, että tässä äh, on tietystä tasapainosta hakemisesta kysymys, ja tässä on joitakin kysymysmerkkejä vielä ja huolenaiheita siitä, että onko tämä minkälainen tämä talousekvilibrium tasapaino terminologia tässä on käytössä. Ja haluaisimme tässä riippumattoman äh, sääntely äh, viranomaisen tätä tapa, ta, toteutetaan näin monilla muillakin aloilla lähes jokaisessa jäsenvaltiossa. Eli halutaan oikeastaan katsoa, että kuinka moni, monta julkaista, julkista palvelua olisi yhdessä elimessä. Ja tätä kutsutaan sitten riippumattomaksi säätelijäksi julkisella tasolla. Ja tätä odotamme myöskin tältä linja-autoliikenteen markkinoilta. Sitten toinen muutos liittyy oikeuksiin päästä näille kaupunkialueille. Eli lyhyesti sanottuna me emme halua sitä, että puututaan mahdollisuuteen luoda tämä kaupunkialue. Eli tässä ehdotuksessa pyritään avaimaan, avaimaan markkinat näille kaupunkien välisille markkinoille, eikä muille. Eli siksi tässä pitäisi olla juuri tämä julkisen palvelusopimus ja sen pitäisi olla turvallinen tässä yhteydessä. Me huomasimme myöskin keskustelumme aikana, sidosryhmien kanssa käymien keskustelujen aikana, että oli joitakin huolenaiheita siitä, että markkinoita hyväksi käytetään. Ja siksi seuraava asia on tarkistus 3 ja 28, jotka liittyvät markkinoiden äh, hyväksikäyttöön ja sen estämiseen. Ja siksi haluaisimme näiden kaikkien toimijoiden kanssa tasavertaiset lähtökohdat, lähtökohdat ja kaikki, uusia tulijoita tulee, jotkut saavat, joutuvat kärsimään menetyksiä, jotkut niistä maksavat sitten ja sitten markkinoiden dominoja voittajat on parhaassa tilanteessa ja sitten hinnat nousevat ja me emme halua tällaista tilannetta ja pyrimme löytämään ratkaisuja tällaiseen ja pyrimme saamaan vahvemmat sääntelyvaltuudet markkinoille. Sitten seuraava asia on tämä terminaaleihin pääsy. Puhuimme yksityisistä terminaalista ja julkisista terminaalista ja sitten päätimme ehdottaa, että niiden välillä ei ole mitään eroa, mutta jäsenvaltiot voivat päättää yksityisistä terminaaleista mikäli ne ovat vanhoja, mikäli vain ainoastaan terminaalioperaattori käyttää niitä, ja sitten jäsenvaltio voisi tehdä tiettyjä rajoituksia näiltä osin. Sitten seuraava on eh, ehdotus, jota komissio halusi. Komissio halusi ehdottaa, että ei, tämä yritys ei voisi rekisteröityä toisen jäsenvaltioon sen jälkeen, kun se on avannut sen toiminnansa, mutta pitkien keskustelujen jälkeen ajattelimme, että kuuden kuukauden jälkeen tämä yritys on jo osoittanut, että sillä on vakaa toiminta. Ja tarvitsevat kuusi kuukautta tähän ja sen jälkeen sitten ne pitää rekisteröidä tähän nimenomaiseen jäsenvaltioon. Sitten seuraava mahdollisuus saada avoimat markkinat, eli jos halutaan avata markkinoita enemmän, niin näin voidaan tehdä niissä jäsenvaltioissa, joissa näin halutaan tehdä. Eli jotakin, jos operaattori... Niin, lopuksi haluan sanoa, että tiedän, että tämä on hyvin ristiriitainen mietintö. Tässä on jo kulkenut jonkinlaisia huhuja, koska meillä on ollut tämän liikkuvuuspaketti ykkösen kanssa ongelmia, mutta en halua, että tätä näiden bussien ja linja liikenteen osalta lykättäisiin, koska muuten emme pysty meidän meidän valitsijoillemme esit selittämään, että miksi emme pääse tästä eteenpäin. Eli yritetään nyt löytää hyvä kompromissi tähän asiaan. Kiitos. Kiitos kovasti herra Ziile alustuksestanne. Kiitos kovasti herra Ziile alustuksestanne, joka oli selkeä, opettavainen, että tiedämme mistä on kyse. Olet oikeassa. Herra de Grande Pascual, olkaapa hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Tervetuloa uudelle puheenjohtajalle valiokuntaan. Ensinnäkin, no tässähän se mikrofoni on. Ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, että lykkäsit tätä keskustelua. Ei tässä tarvita mitään anteeksi pyyntöjä. Jos aina pitää, pitäisi liikkuvuuspakettia noudattaa, niin komission olisi pitänyt tehdä. Se tuli liian liian myöhemmäksi, se oli tärkeä paketti. Ja siksi sen vastuulla on se, että tänä vuonna kaikki käy niin mutkikkaaksi. Me tiedämme, että onko se kansallista etunäkökohdista, poliittisistakin. Viimeisen vuoden aikana kaikesta on kyse ollut tässä pelissä on ollut hyvin vaikea viedä sitä eteenpäin. Tämä linja-autokysymys liittyy mitä suurimmassa määrin liikkuvuuspakettiin muutenkin. Siksi on CTSD-ryhmä on pyytänyt sitä, mitä tästä oikein jää käteen, kun tässä heikennetään tilannetta, vaan mielestäni siinä oli ihan hyvä, mutta kun ajatellaan herra Siiden kanssa ehkä olen eri mieltä, vaikka hän on aina ollut ystävällinen kyllä käsittelyn yhteydessä. Ja hyvä, että hän on ollut valmis käymään vuoropuhelua. Tämä on mutkikas ala ja herra Siile esittelijä on tarkkaan kuunneltu meitä varjoesittelijöiden kokouksissa ja tarkkaan huomioinut kaikkien näkökohdat, jotta sitten ne näkyvät aika paljon muuten myös hänen mietintö luonnoksessaan ja ne puheenvuorossa, eli siitä kiitokset. Nyt on tarkoitus esittää mietintö, joka on monialainen, niin että voitaisiin huomioida kaikki jäsenvaltiot, jotka haluavat uusia investointeja, säilyttää oman julkisen liikenteen järjestelmänsä, jolla on pitkä tausta monenkin kohdalla. Minä ymmärrän, että herra siinä pyrkimys on kiitettävä mutta minä totean, että tämä on mutkias asia ja siksi me joudumme tekemään monia tarkistuksia, totta kai hakien sovintoa, yhteisymmärrystä mitä suuremmassa määrin. Minä viittaan tässä toistamatta sitä keskustelua, joka täällä on tehty liittyen tähän espanjalaisen järjestelmään, jos nimenomaan tässä on ihan objektiivisia perusteita. Ensinnäkin tämä kilometrikynnys tai raja-arvo. Siinä puhutaan, että pitäisi julkisen liikenteen oikeudet säilyttää. Ja totta kai meidän pitäisi siinä täytyy myös eurooppalaista lainsäädäntöä noudattaa, jos sinne pannaan kilometri raja, minkä jälkeen jo kuka tahansa voi tarjota uusia liikennepalveluita linja-autoalalla, niin siinä kuitenkin täytyy aina noudattaa myös niitä toimivaltioita on jäsenvaltiosta annettu ja totta kai voimassa olevia oikeuksia. Mietintöluonnoksessa luonnoksessa mainitaan myös julkisen, julkiset palvelun mutta miten se sopii sitten 2007 asetuksen kanssa, joka liittyy toimivaltaan ja toissijaisuuteen. Ja sitten haluttaisiin luoda reunaehtoja. Mielestäni se johtaisi oikeudellisesti ongelmiin ja oikeudellista epävarmuutta. Siitä sille on kantanut huolta ihan oikeutetusti, että tulee tässä tulee tulee oikeudellisesti kovin monimutkainen järjestelmä, mutta tämä komission ehdotus, kuten myös mietintöluonnos, avaavat väylän uusille toimille myös väylän niin, että voi totta kai mitään yksinoikeudessa valta ei voida, ei voida tarjota, koska se on ristiriidassa sääntelyn kanssa. Tämä on todellakin mutkan, monimutkainen teema sekin mietinnössä annetaan sääntelijä vielä enemmän vastuuta. Minä en siitä oikeastaan pidä totta puhuen. Ehkä tätä pitäisi jäsenvaltioiden harkintaan jättää, että he voivat miettiä sitten riippumaton sääntelyviranomaisen luominen ja omalla toimivallaan. Ja sitten kapotaassi mietinnössä jäsenvaltiot voivat valita, ottavatko tämän yksityisen puolen mukaan sääntelyn piiriin, niin Kyse on myös sijoittautumisesta ja toimipaikasta. Totta kai tässä pitäisi alusta lukien tätä vaatia, ettei ole jäsenvaltiosta yksin voi päätä, koska se oikeastaan käytäisi itseä vastaan. Ja sitten lopuksi vielä yksi asia, josta on paljon puhuttu Espanjan kohdalla. Ei se mikään espanjan ongelma ole kuitenkaan pitää paikkaansa. Espanjanen malli, jossa yhdistetään kannattavuus myös toimilupajärjestelmää, niin ei välttämättä ole aina kaikki kannattajia ja siihen panna miljoonia vuosittain, niin että päästään paikkoihin, joihin muuten päästäisiin millään kulkuvälineellä. Esittilläkin totesin aivan alussa, että on kyse ominaispiirteestä, erityispiirteestä, että siinä haluttaisiin suosia linja-autoliikennettä, koska sillä on erilaisia mahdollisuuksia päästä eri alueilla, jos muuten on vaikea päästä muilla kulkuvälineillä. Mutta halusin kuitenkin tässä todeta, että ei se ole pelkästään espanjalainen asia. Muistuttaisin vain, ja sitten tietää varsin hyvin tämän, että Euroopan kansalliset parlamentit Espanjassa, Irlannissa, Sloveniassa, Saksassa, Tsekissä, Romaniassa, Itävallassa ovat myös esittäneet vastalauseita mietinnöllä. Ja siinä loukutaan suhteen periaatetta ja myös oikeasuhtaisuusperiaatetta. Jos ajatellaan tämän alan työntekijöitäkin, he ovat myös tyrmänneet tämän ehdotuksen. Ja tämä liittyy niihin ongelmiin, joita Saksa on tuonut esille myös kaupunkialueella ja kaupunkivälisessä liikenteessä. Eli totta kai näitä tilanteita on tullut vastaan ja minä toistan vielä, että esittelijä kyllä on yhteistyöhaluinen, mutta täytyy olla myös rehellinen. Tämä on mutkikas aihe ja vaikea ratkaista. Tässä on monia mutkia, kiistaakin, mm. ja tässä tarvitaan aikaa. Ja tämä liittyy mitä suurimmassa määrin osaan liikkuvuuspakettia ja tiedämme, mikä sen kohtalo on, kun tiedetään, mitä ongelmia siinä oli viime viikolla. Minä olen kyllä sen ehdotuksen puolesta, kuten äsken jo esittänyt, että lykätään tätä. En mene tässä sisältöön sinällään. Paljon tulee kyllä samaa mieltä STn varjoesittelijän kanssa sisällössäkin, mutta todellakin tässä tarvitaan lisää aikaa. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Merci beaucoup. La parole... Kiitoksia kovasti. Herra Kurubashev, olkaa hyvä. Uh, <clears throat> thank you very much, uh, Mrs. Ali. I... Kiitos. Uh, minä luulen, että tämä keskustelu alkaisi 17.30, jollen lompsin sisään, mutta kuulin, että esittelijä oli siinä hyvässä vauhdissa. Ja siinä sitten kollegakin oli jo saamassa puheenvuoro. Tämähän on äh, mielenkiintoinen, tärkeä äh, mietintö arvokkaalta ja arvostetulta kollegalta, herra Siveltä. Komissio tässä liikkuvuuspaketti ykkösessä ehdottaa tiettyjä kapotaasi kohdistuvia rajoituksia yhtäältä. Ja sitten toisaalta on tämä rahtiin liittyvä ehdotus. Ja samoin sitten myöskin linja-autoliikenteen vapauttaminen kolmantena pyöränä vielä tässä Eli emme ymmärrä tätä logiikkaa, onko sitä hyvä, hyvä vapauttaa tai rajoittaa, koska emme tässä nyt voi... Ähm, pitää kakkuja syödä sitä. Äh, tässähän on kysymys äh, siitä, että onko, onko Euroopan unionissa hyvää tai huonoa kapotaasia. Siihen se kilpistyy, <clears throat> jos on valta-asemassa esimerkiksi Keski- ja Itä-Euroopan maissa hoidettavista kuljetuksista. Kabotaasi on tietysti huono bisnestä ja rajattua. Länsi-Euroopassa tilanne on, on toinen. Tila, tilanne on siis toinen. Kabotaasi on onnistunut, onnistunut liiketoimintaa ja sitä vapautettava. Äh, jos ajatellaan äh, äh, rahtiliikennettä noin yleisesti ottaen, miksi, jos sitä on vapaa ja sitten taas bussiliikenne olisi sitten taas joidenkin sääntöjen alaista, koska siinä puhutaan tässä, tästä yhteiskunnallisesta palveluulottuvuudesta. Ja siinähän on sitten silloin vaihtoehtona nämä jossa uudet isot vakiintuneet yritykset ottavat vaan sitten ohjat käsissä. Ja miten muille lopulle sitten käy? Päätyvät sitten pienten ja keskikosuurten yritysten käsiin ajautuen lopulta sitten konkurssiin sitä ennen kitkuteltuaan kunnan rahoilla. Eli en tässä vieläkään ymmärtänyt komission logiikkaa Eli miksi yksi kabotaassi on, olisi rajattua, tai liberalisoitua. Meidän täytyy tietysti tässä viedä tätä mallia muihinkin maihin. Eli että eli vaikka Ranskan Saksan mallia voitaisiin sovellettaisiin Espanjassa – mutta vastaavasti toisinpäin tämä tokko onnistuisi. Eikä se ole itse asiassa komission asiakaan, eikä parlamentinkaan pyrkiä tässä mitään vientimarkkinaa harjoittamaan tai vientitoimintaa muutenkaan. Niin, että sitten loppupeleissä kaikissa maissa olisi sitten sama malli käytössä. <clears throat> Koska jos jonakin päivänä meillä on yksi ja sama ratkaisu. Siinä tietysti sitten ajaudutaan erilaisten esimerkiksi työehtojen piiriinkin. Saksassa on tietynlainen monopoli, ja me voimme sitten tietysti keskustella, että onko tämän tyyppinen monopoli on jotenkin parempi kuin, kuin paikallisen, paikallinen liikenteen monopoli toisaalta sitten taas, jos tällainen on, se voidaan sitten saada sitten kumppanikseen paikallinen kunnanvaltuusto tai pormestari ja sen, hänen kanssaan sitten voidaan neuvotella asioista. Kun sitten taas sitten on joku nimetön ja niin kasvaton kansainvälinen, monikansallinen yritys, tämä ei välttämättä koko, ylipäätänsä ole koko unionin asia. ja Joissakin maissa, joissa tämä Äh, sääntelyelin toimii hyvin, niin muissa vaikkapa äh, tällainen kuljetusliikenneministeri, joka äh, pitää ohje käsissään. Eli ei tätä kannata sitten antaa kokonaan Euroopan unionin hoteisiin. Joka tapauksessa yritysten on todistettava, että heidän, niiden malli on taloudellisesti toimintakelpoinen. Olisi, hyvin kiinnostaa, miten äh, äh, äh, Tallinnan esittelee sitten jatkossa jollakin sääntelyelemellä tätä ilmaista, ilmaisen, ilmaisen kaupunkiliikenteen mallia. Eli mitä, mitä sääntelemistä siinä on? Sääntelyelin voi joko sen hyväksyä tai todeta, että eihän tämä malli toimi nyt ollenkaan, pitää, pitää muuttaa. Minulla on samanlaiset pelot koskien monien äh, kuntien liikennelaitoksia niin, että he joutuvat sitten joutuvat omaa toimintamalliaan sitten sovittamaan näiden sääntelyelinten toiveiden mukaisiksi. Ja sitten äh, kauniksi lopuksi äh, olet äh, äh, kasaamassa aika paljon tällaista mm, byrokratiataakkaa kuljettajille tai raht, rahtareille. Mutta kun ajattelemme nykytilannetta unionissa, me täytyy huolehtia siitä, että sama hallinnollinen taakka sitten kasautuu myöskin bussikuskien kontolle. Minulla on erittäin mielenkiintoinen kysymys tämä että työntekijöiden lähettäminen, että sitä voitaisiin soveltaa yhteen kuljetusmuotoon, mutta ei toiseen. Ja, ja minä tässä peräänkuulutan oikeudenmukaisia pelisääntöjä kaikille. Puhun työntekijöiden lähettämisestä, kabotaasista. Eli sääntöjen on oltava samat kaikille, eikä aina vaan kytätä jotain erityisiä tiettyjä hetkiä yhdessä kuljetusmuodossa ja verrattuna toiseen. Ole mm. niin, tässä äh, voi todeta, että välttämättä olemme eh, esittelijän kannalla, joka on eh, periaatteessa komission takana. Kiitos. Ja sitten jatketaan. Vähän lyhyemmin toki. Aika rientää. Herra Rikke, olkaa hyvä. Jean pas été bref parce que le problème est assez... Niin, tämä on melko monimutkainen asia, jotta voisi puhua lyhyesti. Tässä nähdään hyvin, että tässä on kansallisella tasolla paljon vastustusta. Haluaisin ensinnäkin kiittää Robertsia, koska hän on tehnyt erittäin hyvän työn. Tässä on myöskin ollut nämä varjot esittelijät hyvin mukana, mutta tämä on ollut hyvin, hyvin hankalakin työtä, täytyy sanoa. Se, mitä tässä edellinen kollega, varjoesittelijä sanoi, on aivan sanoi, että tilanteet ovat hyvin erilaiset, koska ihan maantieteellisistäkin eroista johtuen on nämä pienet maat, maantieteellisesti siis pienet maat, niillä ei ole samanlainen tilanne kuin laajemmilla mailla, suuremmilla mailla. Ja myöskin kun ajatellaan rautatiejärjestelmää, sekin on hyvin erilainen. Niiden historia lin, linja-autoliikenteellä, linja-autoliikenteessä on erilainen myöskin. Ja joissakin, joissakin maissa linja-autoliikenteellä on erittäin tärkeää rooli, kun rautatieliikenne ei ole kehittynyt ja jossakin toisissa taas sitten on vähempi, vähempiarvoinen. Eli tämä asia tulee tässä esille. Sitten tämä raja-arvokysymys. kysymys tässä on moniakin asioita, jotka minun mielestäni on, on, ovat vaikeita. Tämä sadan kilometrin raja-arvo esimerkiksi Belgiassa 100 kilometriä on valtavan pitkä matka, mutta Espanjassa se on eri asia. Eli on kyllä vaikeaa, jos määrätään yksi raja-arvo ja miten, se sitten, miten siihen suhtaudutaan eri jäsenvaltioissa, se on hyvin erilainen. Tilanne on erilainen. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tähän kaupunkien välisen tai tähän kaupunkiliikenteeseen ei pitäisi puhua, mutta jos ajatellaan kaupunkiliikennettä ja sitten alueellista liikennettä, niin tähän on, liittyy tiettyjä rajoja, jotka on vaikea määritellä. Ja joskus use, usein tällaiset ikään kuin paikallisliikenteet tai alueelliset liikenteen toimijat ö, ikään kuin toimivat tällä, har- tällä raja-alueella. Eli on olemassa tiettyjä raja rajoja. Ehkä tiedän, että on hyvin monimutkaista, monimutkaista ää, käyttää näitä termejä, koska nämä eivät ole samoja samo, samoissa toiminnoissa eri paikoissa. No sitten tämä kabotaasikommentti oli mielenkiintoinen. Kuuntelin tässä edellistä kollegaa, kun hän puhui kabotaasista mutta ihan yksinkertainen kommentti ei ole minkäänlaista kapotaasia matkustajien osalta. On hyvää kapotaasia ja huonoa kapotaasia. Jos ajatellaan, että jos sitä tehdään matkustajien osalta, niin sehän on vain optimisointia. Ei siinä ole mitään muuta. Sitten tämä huono kapotaasi on sellaista, että sitä tulee toiminta, jota todella pyritään tekemään per se. Eli siinä silloin Sellaista emme halua matkustaa liikenteeseen. Eli ei ole minkäänlaista ikään kuin mittaustapaa tälle. On hyvää kapotaasia ja huonoa kapotaasia. Eli jossakin tilanteessa vain pyritään optimisoimaan tätä matkustajamäärää. Mutta jos siitä tulee toimintaa, niin se on huonoa, huonoa kapotaasia. Sitten matkustajapalvelu ei ole aivan sama asia. Jos matkustajaväline on tällainen sardinipurkki, niin eihän se ole hyvää palvelua silloin. Ja tietysti pitää katsoa, että varmistetaan tämän palvelun jatkumus. No, en, en nyt puhu tämän enempää, kuin aika ei ole paljon, mutta näyttää siltä, että todennäköisesti on ehkä houkutus, houkutus tätä hieman leikata tätä asiakirjaa. Eli hyvistä syistä tietysti ei niin välttämättä, että ajattelisimme, että kansallisia malleja pitäisi, järjestelmiä pitäisi suojella. No, tästä keskustelusta nähdään. Huonot syyt ovat, tai huono syyt toimia ovat se, että vältetään keskustelua. Henkilökohtaisesti minä pyrin auttamaan esittelijää tästä työssä, mutta tästä ei tule hyvin kovinkaan yksinkertaista. Kiitoksia herra Rikker. Herra Kramer, olkaa hyvä. Kiitos eh, puheenjohtaja ja kiitos eh, Robertille eh, tästä ensimmäisestä luonnoksesta. Mutkikas aihehan tämä on, toki komissio, kun tätä ehdotusta eh, on, on eh, puuhailut, niin on ollut vähän liian myöhässä, eikä tässä ole otettu ihan kaikkea, kaikkea eh, olennaista huomioon. Tämmöinen malli, tämmöinen esimerkki, ja sitten nel, neljän vuoden kuluttua todetaan, että, että, että näin että on kilpailun nimissä avattu portit ja ää, poistettu esteet, ja sehän meni hyvin. Mutta ja ymmärtääkseni tässä on välttämättä mitä hyötyä. Eihän esimerkiksi nämä bussit eivät maksa ensinnäkään tie, tie, tiemaksuja, mutta sitten vasta muut kylläkin. Jos ajatellaan, en ymmärrä mistä tässä oikein on kysymys tässä, koko tästä tiemaksuja. Ei tämä, tällä ole mitään tekemistä vapaan kilpailun kanssa. Ja kun tätä Tämän jälkeen koko Saksan tilanne on muuten muuttunut, kun tätä puuhattiin. Niin sen, jälkeen on monopoleja syntynyt sinne. Sitä en uskonut komission kannattavan ollenkaan. Kilpailua vasta, mutta, mutta Saksassa sitä ei ole yksi, yksi on siellä nyt ostanut suurin piirtein kaikki kilpailijat ulos. Ei se nyt voi olla asianmukaista se <clears throat> Espanjan, Espanjaa äh, verrattiin tässä, tai mainittiin tässä, ja siellä äh, sikäläisten kanssa on ollut keskustelua espanjalaisista. Äh, markkinathan toimivat oikein hyvin ilman mitään monopolia. Siellä on paljon toimijoita, ja, ja mitä, jotain yli 300, 330 jopa niin, eli että halusin nyt kuulta, kuulla äh, komissiolta vastaan, Robert Seale, hän yrittää ajaa asioita oikeaan suuntaan kiistämättä, ja hän sanoi, että, että, että, että tällaisia äh, pienyrityksiä ei, ei pidä sitten, niiltä pidä vetää mattoa jalan alta myöskään. Ja, ja, ja sitten toisaalta taas ää, äh, ää, ra, rautatiet, rautatiematkut, toimijat joutuvat maksamaan maksuja, joita, joita bussin, bussit eivät maksa sitten esimerkiksi näitä rajat ylittyvissä tapauksissa. Emmehän me voi vaarantaa tässä tätä kaupun, kaupunkiliikennettä. Tietenkään siellä kilpailun pitää olla reilua. Saksan, Saksan kokemuksen perusteella voin sanoa, että tasapuolinen kilpailu on aika kaukana. Mitään monopoleja ei pidä hyväksyä sen paremmin valtion kuin yksityisen tasolla. Ja mitä sitten tulee näihin asemiin, terminaaleihin, sekin on tietysti monimutkaista monimutkainen kysymys, että jos kerran, kerran valtion rahaa käytetään jonkinlaisen bussiterminaalin rakentamiseksi, niin ei se, se, sitä sitten voida antaa, antaa kuin yhden rakentamiseksi. Ei ajatella, että yksityinen yritys rakentaa jonkun terminaalin ja sitten miten he sitten heidät voitaisiin pakottaa päästämään kilpailijat samoihin tiloihin, kun he ovat sen omasta pussistaan kaivaneet ne rahat. Eikö koko juttu on kesken eräisesti mietitty. Ja tässä nyt äh, pyritään välttämään sitä, että poimitaan vaan rusinat pullasta jossakin äh, vaiheessa. Äh, esimerkiksi tämä esimerkiksi rautateillä on, on yritetty välttää Saksahan ja jatkuvana neljän sektoria siellä kilpailutettiin näitä kuljetuksia, mutta vain kahdessa sallittiin jonkun tietyn voittava. Ja tämähän on liikennekuljetus on yleis, yleispalvelu, paljon on sellaisia seutuja, se koste, niin, niin, niin, mutta niin, tässä kaksi muuta ovat puhuneet, äh, tässä ummet ja lammet, että kyllä tässä nyt ei nyt saa kaikkia meidän aikamme varasta. No, olen tässä jo lopettelemassa. Eli tähän suuntaan ei voida mennä. Merci beaucoup, monsieur Cameron. Madame Vieux. Kiitos, herra Kramer. Rova Vieux, olkaa hyvä. Niin, kollegat Lopezo joutui Portugali menemään ja sitten pyysi, esittää anteeksi pyytönsä ja halusi ensinnäkin kiittää minun sullani esittelijä tehdä kommentteja myös ryhmän varjoesittelijänä. Tämä ehdotus hänen mielestä liittyy liikennealan vapauttamiseen niin, että voidaan helpottaa monikansallisten yritysten pääsyä kansallisille markkinoille. Tästä syystä Siinä on välineitä purettu, joilla on pysty säätelemään omilla alueillaan jäsenvaltiossa tätä. Ja siinä on kyse myös omien kansanmarkkinoiden hoidosta ja sääntöjen purkamisesta siinä. Sanotaan, että halutaan välttää hallintokuluja, jotka ovat liiallisia markkinoille pääsylle, niin että vain rajoitteet poistetaan kaupunkiväliselle liikenteelle. Tämä liittyy myös kapotaasiin, joka on tullut esille. Toisin sanoen, että käytetään busseja, linja-autoja muilla mailla, muista maista kansallisilla reiteillä. Mutta tällä on kielteisiä vaikutuksia ollut yhä enemmän myös työntekijöiden oikeuksille niissä maissa, joissa palkat ja normit ovat korkeammalla tasolla. Se, sitten on kyse pääsystä terminaaleihin syrjimättä ketään. Kyse on erityisrakenteista, joita käytetään jotta voidaan suosia kansallisia yrityksiä tai yrityksiä, jotka on saanut toimiluvan terminaalin käyttöön. Mutta peruslaki, kuten tiedämme, yleensä on rakennettu julkisin varoin. Toisin sanoen siinä oikeastaan julkisia varoja annetaan yksityisten taskuihin. Kyse on varsinkin suurista konserneista ilman, että julkisella sektorilla on mahdollisuutta mitään hyötyä näistä sijoituksista. Kuulemismenettelyssä huomattiin, että tässä on selvää syrjintä tapahtunut ammattiliittoja ja julkisia tahoja varten, jotka myös kilpailevat näistä sopimuksista. Siksi Jean Pimenta aikoi tehdä tämän suuntaisia tarkistuksia varjoesittelijänä jo liittyen julkisen palveluvelvoitteeseen ja siinä täytyy hyödyntää väestöä ennen kaikkea ja puolustaa työntekijöiden oikeuksia ja vastustaa kaikenlaista säätelyn purkamista ja epävarmuutta alalla. Kiitoksia Rova Vieux. Rova Anderson, olkaa hyvä. Rapa Madame de Monte. Madame Monte lopuksi. Well, I'll be very ah. quick. Ah, Madame Ayersender, Just un petit peu, comme vous faites comme ça, Madame Ayersender. Miten te nyt tulitte vielä tännekin, tekiin ajalla sen Puhun hyvin nopeasti, kun monet kommentit ovat jo tässä tulleetkin. Olen samaa mieltä kollegan ja Grobashen kanssa myöskin. Eli en nyt toista näitä kaikkia kommentteja, mutta tässä on yksi kysymysmerkki tässä koko esityksessä. Ja syyskuussa tähän, keskus- tähän keskitytään vielä enemmän. Meillä oli viime kuukautena tilaisuus, jossa oli julkisia viranomaisia, siellä oli sidosryhmiä, siellä oli myös neuvoston edustajia mukana. Ja hyvin harvalla ihmisellä oli mitään hyvää sanottavaa tästä koko esityksestä. Ja kuuntelimme myöskin DG Movin edustajaa komissiosta ja kuuntelimme, mitä hänellä oli sanottavaa. Ja luulenpo, että niihin pitkin puheenvuoroihin, mitä tästä tehtiin, tässä on myös metodologiin liittyviä heikkouksia koska tässä kyseessä on kansainväliset palvelut, mutta sitten tässä ehdotuksessa kuitenkin puhutaan kansallisista markkinoista ja sanotaan, että niiden stimulointi stimuloi sitten kansainvälisiä markkinoita, mutta mielestäni tässä tämä syy ja seuraus ei ole aivan oikein, koska tässä on tehty nämä seurantakuulemiset äh, ja siinä keskityttiin ainoastaan joihinkin sidosryhmiin eikä kaikkiin. Tämä on ongelma ja se näkyy tässä myöskin tässä esityksessä se heikkous, ja tätä meidän pitäisi katsoa. Tässä liittyy tähän modaalimuutokseen. Tässä on näitä modaalimuutoksia, ja niitä pitää myöskin tutkia tarkemmin, koska jos tuettaisiin rautatietä, niin se sitten olisi vähemmän ympäristö ympäristölle haitallinen ja tällaisia muita. No en nyt jatka näistä enempää, mutta sitten vielä tämä terminaalin pääsy, erityisesti kaupungeissa. Tiedän, että herra Sile on tässä pyrkinyt saamaan tätä asiaa esille, mutta tässä ei oteta huomioon näitä julkisten viranomaisten aiheuttamia ha- ha- hankaluuksia kaupungeissa. Eli Luulen, että meidän pitäisi tätä koko ehdotusta miettiä uudelleen vakavasti. Kiitoksia Rova Andersson, niin että puhutte lyhyesti Dova del Monte. Grazie Presidente, un saluto. Kiitos. Tervetuloa varapuheenjohtajakin. Ja lyhyesti esittääkseni oman kantani. Ensinnäkin kiitos esittelijälle ja varusittelijöillekin puheenvuoroista. Tässä vähän kannat ovat tulleetkin jo esille niiltä osin – mutta sanoisin kuitenkin, että markkinoiden vapauttaminen ei oikeastaan suoraan liity ilmastonmuutoksen kysymyksiin. Totta kai Euroopan tämä ala olla kilpailukykyisempi ja vahvempi, täytyy miettiä myös vaihtoehtoja, mitä meillä on liikenteessä. Jos ajatellaan puhtaita ajoneuvoja, mietitäänpä junia, tai että voitaisiin ehkä jakaa pyöriä tai jotain muita kuljetusmuotoja. Totta kai linja-auto ei nyt ole ainoa mahdollinen saavutettava oleva. Ja sitten mitä kapotaasiin tulee, niin varmasti se kyllä edellyttää yhdenmukaistamista. Ajatellaan että rahti etusijalla ja bussissa puolestaan sitten mat- henkilöliikenne. Minä halua vastustaa toisenlaista kapotaasi, joka, jossa ei sääntöjä noudateta, ettei ole ylilyöntiä tai vääristymiä. Lopuksi vielä yksi ajatus ja ehdotuskin, että markkinoiden avaamisesta minusta siinä pitäisi kuitenkin suojella julkisen palvelun sopimuksia. Sitten ihan vielä turvallisuudesta yksi juttu lopuksi on niin, että henkilö ja rahtiliikenne on kaksi eri asiaa, eri riskejä mutta mielestäni rahtiliikennekin, kun se jättää rekassa on 10 tonnia kuormaa, niin se on jo riski sinällään. Ehkä sitten totta kai, kun se siellä teillä kulkee, niin se on sinällään jo mahdollinen riskitekijä. Eli ehkä on hyvä huomioida tämä, että paitsi että suojella matkustajia, niin totta kai myös sitten rahtia, kumpi on heikommassa asemassa. Aina me tarvitsemme kuitenkin turvallista liikennettä teillämme. Kiitoksia, Montti. Eurova Jala mm, Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä siitä, mitä tässä on jo kommentoitukin, erityisesti se, mitä kollega Kolombashev sanoi. Hän puhui tästä Espanjan mallista. No, halusin vain yksinkertaisesti kiittää siitä, työtä, mitä tässä on te- pyritty tekemään. Tässä on pyritty löytämään sellainen malli, jolla voitaisiin suojella, koska luulen, että tässä todella pitäisi myönteisessä mielessä suojella tätä liikennemuotoa. Tässä on tietysti negatiivisia vaikutteita myöskin, mutta meillä on tällainen malli, joka on kuitenkin vaikuttanut siihen, että kilpailu on ollut avointa No Espanjassa tässä mielessä ei ole minkään tyyppistä ongelmaa, mutta toisaalta tällä pyritään siihen, että tämä järjestelmä toimisi. Tämä on hyvin monimutkainen järjestelmä. Meillä on hyvin kaukaisia pieniä kyliä ja niin edelleen. Tämä on hyvin vaikea mille tahansa yritykselle toimia tässä ympäristössä. Se, että tämä palvelu saataisiin tietystä tietystä kaupungista ikään kuin yhtään linjaa pitkin toiseen kaupunkiin. No tässä eh, nyt tämän, ähm, riidellään Euroopassa, siis on olemassa hyvin laadukkaita linja-autoja, joita uudistetaan myöskin, jotta niiden laatu ja turvallisuus olisi parempi ja jotta ne voisivat ottaa enemmän matkustajia mukaan. Ja meillä on nyt tämä ollut valtava kriisi ollut myöskin päällä. Ja tässä on löydetty että pyritty tämän taloudellinen tasapaino siten, että voitaisiin tätä julkishallintoa myöskin rahoittaa. Niillä on tiettyjä velvollisuuksia myöskin julki, eurooppalainen julkinen alijäämä niin edelleen. Eli tässä myöskin näistä virheistä on rangaistu ja niitä pitää, näitä sakkoja pitää maksaa. Eli on hyvä, että Tämä olisi hyvä, että saisimme hyvän ratkaisun tässä lainsäädännössä, koska tämä meiltä puuttuu. Haluaisimme sellaisen joka, tilanteen, joka järjestelmä, joka toimisi ja josta saataisiin hyötyä ja joka myöskin ö, tukisi tätä kilpailua ja yrityksiä ja yrityksiä, jotka eivät ole espanjalaiset, jotka ovat markkinoilla, jotka tekevät hyvää työtä, niitä pitää tukea myöskin. Eli Eli pitää tehdä kaikki mahdollinen parlamentissa ja sitten komission kanssa käytävissä neuvotteluissa, jota emme pahenna tätä järjestelmää, joka toimii näinkin monimutkaisessa maissa ja näinkin vaikeassa maassa, kuten Espanja. Ja kuitenkin olemme päässeet sieltä kaikki tunnustavat tämän. Eli tätä palvelua tarvitaan matkustajille, jotta matkustajat ovat tyytyväisiä, joten tämä pitää, tästä pitää pitää kiinni. Kiitos. Kiitoksia Jala Sender. Ja sitten käydään vielä komission puoleen. Herra Rasmussen. Ihan lyhyesti, mutta asiallisesti. Toki lyhyesti, virsi kaunis. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikista kommenteista edellisille selkeät erityisesti kiitokset mietistä, joka on, näyttää olevan noin yleisesti ottaen komission linjoilla. Muistutan tässä vielä komission ehdotuksen tavoitteesta piti ylipäätänsä katsoa bussien määrän heitä, heitä vähenemistä suhteessa henkilöautoliikenteeseen äh, kasvuun. Me, olen pyrkineet parantamaan tämän sektorin kilpailukykyä ja ylipäätänsä parantamaan äh, kaupunkien välisen, välisen liikenteen sujuvuutta, äh, koska, koska <clears throat> ranskalainen tutkimus on osoittanut, että ihmisillä ei oikeastaan enää välttämättä varaa matkustaa kaupungista toiseen samalla tavalla kuin aikaisemmin siihen muutosyritykset yksin suhtaudumme aika myönteisesti. Nämä suurenelta osin ovat komission ehdotuksen mukaisia ja ovat monin, monin osin sellaisia, että se komission teksti sitä vain paranee. Kuten täällä tänään mainittiin, muutamia ongelmakohtia, mutta jäsenmaat voivat sitten e, e, estää tällaiset e, kaupalliset palvelut julkisen sektorin palvelujen korvaajina. Sille on, että esittelijä on esittänyt muutosehdotuksia, joka mahdollistaa, että jäsenmaat menevät pidemmällekin kuin tarpeen siinä tapauksessa, että että julkisten palvelun sopimusten tasapaino jollakin tavalla järkkyisi sitten erityisissä olosuhteissa. Esittelijä myöskin esittää, että tällaisella lupaviranomaisella voisi olla tilaisuus rajoittaa näitä julkisten, julkisia palveluja kilpailutettavan ja valu, että niiden valumisen yksityisiin käsiin liiallisessa määrin. Esittelijä niin ikään ehdottaa, että, että otettaisiin käyttöön sellainen toimenpide, jonka mahdollistaisi jäsenmaiden va, vaativan sitten jonkinnäköistä liikennöitsijää täyttämään mahdollisen samat vaatimukset perustaessa liikettä, siirtäessä liiketoimintansa muulle, muualle kuin omaan maahansa. Et lisää työtä tarvitaan tietenkin itse että terminaalien määritelmissä, jossa pitää omaksua kantaa, että, että että nämä palveluiden määrät on, palvelun laatu on tarkein, tarkoin määriteltävä niin, eivät sitten nämä terminaalit luiskahda tämän, tämän direktiivin ehdotuksen, asetusehdotuksen soveltamisen ulkopuolelle. Eli niin, kyllä minä näistä hin, hin, hinnoittelusta voisin todeta Kramer. Muistan, että komission ehdotuksessa eurovinjetistä otettiin valmiit ottamaan bussitkin tähän mukaan. Toistaiseksi olemme jättäneet heidät ne siitä ulkopuolelle, mutta se, jotta, jotta tosiaan saataisiin tämä tasapuoliset olosuhteet kaikille, niin nekin tulisi ottaa toki mukaan. Tähän asti sitä ei ole tehty ehdotuksessamme. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Ei, ei, ei vielä. Merci beaucoup. Kiitos kovasti. No, hän yritti tässä jo viestiä heidän minua. Ja nyt sitten herra Robert Sisile. Kiitos kollegat suorasukaisista kommenteista. Otan esille jotakin asioita, jotka on syytä selvittää vielä kerran, kuten esitinkin. Ei kyse ole vain sadasta kilometristä, vaan siellä on neljä muutakin kriteeriä. Siellä on tarkistus, niin että jäsenvaltiot voivat sitten estää markkinoiden avaamisen yli 100 kilometrin äh, osuuksilla. Ja sitten kaupunkin ulkopuolinen liikenne. Tallinna voi kyllä jatkaa ihan niin kuin ennenkin. En tiedä, onko se nyt fiksua, mutta kyllä se nyt on naapurimaa. Sitten raideliikenne. Jos ei sitä raiteita voi tarjota siellä, jos ei siellä ole raiteita eikä ihmisiä. Tässä täytyy nyt olla vakavana. Jos 100 kilometriä polkien. Ei sitä nyt päivittäin voi tehdä. 100 kilometriä, no kyllä minä voin, ehkä pysyn hengissä, mutta useimmat eivät kyllä selviä, jotka oli kuljetuksia tarvitsevat. Eli kollegat, kun perustelu esitetään, niin olkaa nyt vakavia kuitenkin. Yleisesti ottaen, minä kyllä puolustan aina sisämarkkinoita. Jatkossa varmasti tämä jää kapotaasi terminal kokonaan pois lainsäädäntöstä. Sisämarkkinat on sisämarkkinat, ei siellä voi kapotaisia olla edes lähtökohtaisesti taloudellisesti, mutta se on kaukana tulevaisuudessa, sen ymmärrän toki. Siksi minun ehdotus on aloittaa bussista ja linja-autoista vaihe vaiheelta, pikkuaskelin, mutta että kilpailu kuitenkin syntyy. Minä uskon kilpailuun. Ja jos sitten paljon puhutaan siitä, että yhä yhtenäisemmin Eurooppa, enemmän Eurooppa, Eurooppa on yhtä kuin sisämarkkinat, vapaat palvelut, kilpailua. Ei se nyt sitten sen läheisempää Eurooppaa tuo poliittisesti täytyy olla johdonmukainen myös puheissamme. Kiitos kovasti. Kyllä minä teen hyvää yhteistyötä jatkossakin. Ja no, hyvät kollegat, toimittakaa tarkistuksia. Me yritän tehdä parhaani, että löytyvät parhaimmat kompromissit. Kiitos herra Robert Siilä. Määräaika on 6. syyskuuta puolelta päivienä. Ja ennen kuin lähdette vielä niin haluan erityisesti sanoa jotain teille. Hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat ja hyvät sihteeristö, hyvät tulkit, minä toivon teille oikein, toivotan teille oikein hyvää, hyviä, hyvää kesälomaa Alele Bleuille Diablo Rouge. Hurra Ranskan ja Belgian joukkueet. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, No niin, täällä on pieni kokeetilaisuus vielä kolmannessa kerroksessa. Toivon teille kaikille erittäin hyviä lomia. Palatkaa ruskettuneina, lepänneinä. Ja herra Konan Pascual, haluatteko jotain vielä sanoa? Olkaa hyvä. Sí, presidenta, aparte de darle un 10 a la... Paitsi, että kympi yhteispuheenjohtajalle, pieni, mutta hengeltään suuri ja sanoltaan fiksua. Yksi kysymys vain. Täällä oli yksi ehdotus, epävirallinen toki, kun SD on sitä esittänyt liittyen määräajan lykkäämiseen, niin että aikataulu muuttuisi. Esitteli ei ole samaa mieltä, ja totta kai voisin ymmärtää ja hyväksyä, mutta eikö kannattaisi vielä miettiä tätä? Ja kysyisinkin, mitä puheenjohtaja tästä ajattelee. Monsieur. Herra, herra de Grandas Pascal. Kual sanoi ihan suoraan, että tästä jälkeen en ajatella yhtään mitään. Minä menen nyt lomille. Olen sitä mieltä, että sitten se on esityslistallamme seuraavassa koukkuisessa koordinaattoritten kesken, koska koordinaattorit nimittäin joutuvat ottamaan kantaa myös. Eli siellä se otetaan esille. Sanon, että en enää ajattele, no se ei lopu siihen, koska vielä täällä parlamentissa olen ensi viikollakin Kiitos liikkuvuuspaketin. No niin, niin tulkit, voitte tulla myös Jumal lasisen teidän kerroksen. Tervetuloa. Hyviä lomia. Ja nyt avustajia ja muita käyden hyvät kollegat. Nauttikaa lomistanne, nauttikaa merestä, auringosta ja retkistä, mutta varsinkin pyöräilystä. Tapamisiin.